morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Start our work. And um, in the beginning... Hyvät kollegat, kokouksen aluksi voimme aloittaa kohdasta kuusi. Tavoitteena EUn uusi energiastrategia 2011-2020. Ja kollegamme Koloska Bobinska vastaa tästä ja annan hänelle puheenvuoron. Sitten keskustelemme tästä ja sitten kello kymmeneltä aloitamme äänestykset. Kolaska Bobinska, olkaa hyvä. E, bardzo dziękuję panie e, przewodniczący. Chciałabym e, usłyszeć dzisiaj... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kuulla paljon kommentteja tässä alustavan keskustelun aikana tästä asiasta, siksi puhun hyvin lyhyesti itse. Tämä mietintö, jota nyt valmistellaan, on vain neuvoantavin tarkoituksiin. Komissio käyttää sitä valmistellessaan Euroopan energiastrategiaa vuosille 2011-2020. Nyt käydään sosiaalista vuoropuhelua eri työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa. Siksi Euroopan parlamentin on tärkeää määrittää perustavoitteet Euroopan energiasuuntauksiin seuraaville kymmenelle vuodelle. Siksi haluaisin keskittyä siihen, mikä meille on kaikkein tärkeintä. Tällaisia asioita on hyvin monta, joten siksi meidän täytyy priorisoida ja valita niistä tärkeimmät. Tämä ei ole mikään joulukuusi, johon jokainen voi ripustaa tahtomiaan koristeita, vaan täytyy valita. Eli yritetään muistaa tässä nyt se, mikä on kaikkein tärkeintä. Tässä työssä vaikeaa on tämä aika, jota, me, jota meillä on käytettävissä 14.7. mennessä. Tämä on lähetettävä käännettäväksi. Ja sitten valiokunnassa äänestetään tästä syyskuussa ja täysistunnossa lokakuussa. Eli aikaa on hyvin vähän lopullisesta, topi, lopullisesta tekstistä sopimiseen poliittisten ryhmien kesken, eli toista vielä aikaa on hyvin vähän. Tässä täytyy nyt toimia tehokkaasti ja siksi toivoisinkin teiltä kommentteja. Ja toivoisin niitä niin pian kuin mahdollista kirjallisena. Pyytäisin erityisesti varjoesittelijöitä lähettämään omat kommenttinsa niin pian kuin mahdollista. Meidän on saatava aikaan kompromissi ja laadittava hyvä mietintö. Mietinnössä toistetaan joitakin asioita nykyisestä Euroopan energiastrategiasta, juuri ne tärkeimmät, joista olemme keskustelleet. Johtoajatuksena ovat energiapoliittiset tavoitteet, eli energian toimitusvarmuus ja energian saatavuus, alhaiset hinnat sekä yrityksille että kuluttajille – Tämä voidaan tehdä sisäenergiamarkkinoita kehittämällä ja innovaatioita edistämällä ja hiilidioksidipäästöjä samaan aikaan vähentämällä. Kannattaa myös korostaa sitä, että komissio, että valiokunta omassa raportti, mietinnössään korostaa sitä, että kaikkia vaatimuksia tulee noudattaa. Lisäksi pitää korostaa ensimmäistä kertaa tällaisessa strategiassa nykysääntöjen noudattamista, ja jos näin ei tehdä, niin siitä seuraa tiettyjä sanktioita. Eli nämä asiat täytyy pitää esillä. Pitää miettiä, minkälaisia sanktioita sitten tällaisissa rikkomustapauksissa käytetään. Toisekseen tämä täytäntöönpano päivämäärä kolmannelle energiapaketille on kolmas maaliskuuta ensi vuonna. Tuo päivä lähestyy kovaa vauhtia. Eli siksi komissio laatii jo näitä rangaitsemistoimia jotta se ehtii saada ne valmiiksi ennen ensi maaliskuuta. Jäsenvaltioiden on noudatettava tiettyjä standardeja ja noudatettava myös EUn sääntöjä. Komissiolla on aktiivinen rooli tässä prosessissa. Mietinnössä korostetaan myös energiainfrastruktuuria, strategian tavoitteet ovat jo meille tuttuja Euroopan yleisestä energiastrategiasta, mutta vielä korostetaan sitä, että meidän tulisi nostaa sieltä esiin tiettyjä asioita, jotka ovat hiukan erilaisia kuin aiemmin. Puhuin täytäntöönpanosta, nyt puhuisin vielä infrastruktuurista. 2020 tavoitteista voidaan keskustella. Meidän täytyy pyrkiä luomaan moderneja energiaverkostoja. Ja mietinnössä todetaan selvästi, että meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta saamme aikaan älykkäitä sähköverkkoja ja pyrkiä ylittämään maiden rajat myös energia-asioissa niin, että nämä verkostot ulottuvat maasta toiseen. Mistä sitten rahoitus tälle Tämä on tärkeä asia. Me tarvitsemme miljardeja euroja tähän infrastruktuuriin. Mietinnössä korostetaan markkinamekanismeja. Se on sellainen asia, josta voidaan vielä keskustella. Riittävätkö nämä mekanismit yksin rahoittamaan kaikki syntyvät kulut? Siitä täytyy vielä keskustella. Mietinnössä painotetaan myös energiatehokkuutta ja energiasäästöjä. Niitä täytyy kuitenkin vielä selventää. Ne ovat hyvin tärkeitä ja se mainitaan mietinnössä selvästi. Euroopan unioni valmistelee tällä hetkellä politiikkaansa ja minä haluaisin, että me yhdessä ulkoasiainvaliokunnan kanssa teemme tästä tekstistä mahdollisimman selvän ilmaisemaan, että mitkä tämän politiikan ulkopoliittiset vaikutukset ovat ja miten voimme kehittää energian liitäntäverkkoja. Vaatiiko se jonkinlaisia erityissopimuksia? Pitää miettiä myös, miten saamme nopeutettua koko prosessia. Mietintö ei vielä mainitse tätä riittävän yksityiskohtaisesti, eli sitä täytyy vielä parantaa. Lopuksi mietinnössä painotetaan myös tutkimusta, Myös toimintasuunnitelma on avainasemassa, kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä suunnitelmaa tulisi jatkaa ja sitä tulisi edelleen kehittää ainakin tärkeimpien osien osalta. Se voitaisiin, mietintöä voitaisiin lisätä vielä yksi asia, johon EUn tulisi keskittyä. Eli epätavalliset tai uusiutuvat energianlähteet, kuinka ne voisivat monipuolistaa energiamarkkinoita – ja samalla vähentäisimme riippuvuuttamme unionin ulkopuolelta tulevasta energiasta. Tästä asiasta tulisi myös suorittaa lisää tutkimusta. Mietinnössä ei puhuta tarpeeksi energian toimitusvarmuudesta ja Lissabonin sopimuksen artiklasta 194. Attinger on maininnut tämän saman asian Ja siitä tulisi keskustella vieläkin enemmän. Sitä ei ole vielä, harmi kyllä, korostettu liikaa. Energiaturvallisuus on erittäin tärkeää. Solidaarisuutta ei mielestäni tuoda tässä vielä riittävästi esiin, vaikka se on hyvin tärkeä aihe. Kun miettii esimerkiksi näitä nykyisiä tai menneitä konflikteja Venäjän ja eri maiden välillä. Ne voivat niitä voi tapahtua vielä tulevaisuudessakin. Kiitos ja odotan kommenttejanne mielenkiinnolla. Darf mich ganz herzlich bedanken für diese ersten... Lämmin kiitos tästä keskustelun avauksesta. Sadu seuraavaksi. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem. Szeretném megköszönni a jelentős, jelentéstevőn. Anteeksi, en tunnistanut nimeni. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä, koska tämä on tärkeä kysymys meille. Lissabonin sopimuksen ratifiointi merkitsee, että EUn energiastrategiaa voidaan lähestyä eri näkökulmasta, ja se kuuluu jäsenvaltioiden mandaattiin. Ja me haluamme energiapolitiikan nyt uusille uudelle pohjalle. Me haluamme taata energiamarkkinoiden toiminnan, energiatehokkuuden ja haluamme edistää energian säästöjä, erityisesti kun kehitetään uusiutuvia energialähteitä. Ja haluaisimme yhdistää EUn verkostot toisiinsa. Ja nämä uudet tavoitteet takaavat sen, että jäsenvaltiot voivat valita näistä valin, energiaresursseista niille sopivat ja määritellä energiatoimituksen infrastruktuurin. Kansalaisten määrä kasvaa ja energiariippuvuus lisääntyy. Eli vuoteen 2030 mennessä 65 prosenttia EUn energiatarpeista on taattava kolmansien maiden tuomalla energialla. Ja kaasun osalta tämä saattaa olla jopa 80 prosenttia. Meidän täytyy varmistaa nämä toimitusreitit ja energialähteet ja monipuolista energialähteitä. Tämänhetkiset voimalat toimivat vain keskimäärin 37 vuotta ja tätä aikaa on saatava pidemmäksi. Ja investoinnit ovat noin 400 miljardia euroa, mutta 100 miljardia pitäisi käyttää uusien voimaloiden rakentamiseen. Vanhojen voimaloiden käytöstä poisto on toteutettava ja myöskin niiden huoltoa on parannettava. Meidän on valvottava myöskin ydinvoimaa, koska uudet tutkimushankkeet, kuten Inter, varmistavat, että näin voimme tuottaa uutta puhdasta energiaa. Energiatehokkuus on myöskin strateginen kysymys. Se pohjautuu kolmelle pilarille. Energiantuotanto, energian tehokas käyttö ja energiahukan vähentäminen, esimerkiksi rakennusteollisuudessa. Tämä merkitsee, että meidän täytyy muuttaa toimintatapojamme, ja se on tietysti hidas prosessi. Me haluamme yhdet energiamarkkinat, ja haluamme näin vähentää jäsenvaltioiden roolia, mutta korostaa alueiden roolia. Tämän keski- ja Itä-Euroopassa tärkeää siellä alueellinen yhteistyö on vasta nyt alkanut. Kollega Girek. Kiitos sitten Girek. Chance. Eh, proszę kollegów. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun keskustelemme energia-asioista, meidän täytyy aina muistaa myös kilpailukykyä. Energia-asiat ja kilpailukyky liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisaalta jokaisella jäsenvaltiolla on omanlaisensa energialähteiden sekoitus, ja siksi myös jokaisen jäsenvaltion kilpailukyky on erilainen toisiin verrattuna. Tätä ei kuitenkaan ole huomioitu Euroopan yhteisessä strategiassa. Ei voida yhdenmukaistaa energialähteitä. Se ei ole mahdollista. Ei voida suunnitella mitään keskimääräistä ratkaisua. Tällaiset yritykset johtavat, johtivat ilmastopakettiin. Tämä ilmastopaketti valmisteltiin tuota Kööpenhaminan kokousta myötäillen tarkoituksena oli vakuuttaa maailmalle, että me pystymme leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä. Kööpenhaminan kokouksen jälkeen, no me kaikkihan tiedämme, minkälaisiin tuloksiin siellä päästiin. Jos noudatamme ilmastopaketin ehtoja, Eurooppa ei ole enää kilpailukykyinen tulevaisuudessa. voidaan puhua Euroopan 2020-strategiasta ja sen tavoitteista, mutta se pysyy ikuisena haaveena Lissabonin tavoitteiden tavoin. ilmastopakettia täytyy vielä avata, sitä täytyy tarkastella uudelleen. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä tässä on nyt realistisinta ja mahdollista saavuttaa. Tarkoitan tässä tietysti energiatehokkuutta. Energiatehokkuus on se perusta, jolle kaiken tulevan energialan kehityksen tulisi rakentua. Eurooppa on myös jakautunut ydinvoiman suhteen miksi tilanne on tämä. Eikö mietinnössä voisi tehdä jonkinlaista uutta avausta ydinenergian alalla Euroopassa. Jos näin ei toimita, emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme. Siellä on myös joitakin heikkoja kohtia, joita täytyy vielä tarkastella. Esimerkiksi nämä heikkolaatuiset verkot, liitäntäverkostojen puute ja vielä eräs asia. En tiedä, tuntevatko kaikki tämän konnektoriefektin terminä, Kerron siitä muutamalla sanalla. 1800-luvulla tai itse asiassa 1900-luvulla televiestintäverkostot heikkenivät nopeasti auringosta tulevan säteilyn vuoksi. Muuntajia oli aivan liian vähän ja ne paloivat. No mitä jos tämä elektromagneettinen säteily auringosta sitten lisääntyisi huomattavasti? Nyt meillä on niin paljon muun, muuntajia ja välittäjiä, että jos tällainen katkos tapahtuisi, se vaikuttaisi koko maailmaan. Tämä ei ole mitään kuvitelmaa, tämä voi olla todellisuutta. Rakentajien täytyy, verkostojen rakentajien täytyy ottaa tämä huomioon, Amerikkalaiset ovat näin jo tehneet. Haluaisin vielä korostaa sitä, mikä tässä on kaikkein tärkeintä. Meidän tulee tarkastella uudelleen energiapakettia. Sen tavoitteet olivat liian kunnianhimoisia ja lähestymistapa oli aivan liian keskimääräinen sopiakseen kaikille. Dankeschön, Herr Szymanski. Kiitos, Sten Szymanski. Dziękuję bardzo. Największym problemem... Kiitoksia. Kun käsittelemme tämän ongelmia ja laadimme tällaisia asiakirjoja, jossa mainitaan otsikossa sana strategia, niin on hyvin hankalaa kerätä yhteen kaikki suositukset ja periaatteet tällaisen yhteen asiakirjaan, koska muuten tästä ei tule strategia. Tai silloin tästä ei tule strategia, koska strategia on enemmän tällainen suunniteltu ohjelma. Aikaisemmin meillä oli kahdenlaisia pyyntöjä. Halusimme ennen kaikkea torjua ilmastonmuutosta ja toisaalta halusimme varmistaa energiavarmuuden. Ja usein nämä vaatimukset kulkevat käsi kädessä, koska puhumme esimerkiksi uusiutuvasta energialähteistä ja tällä tavoin voidaan myös parantaa energian varmuutta. Ja kaikki nämä toimet, toimet vaikuttavat myös tulevan energiastrategiaan. Emme voi päästä vielä täysin eroon korkea hiilidioksidipäästöisistä energianlähteistä. Jos ajatellaan esimerkiksi Keski-Eurooppaa, ympäristötavoitteet ja energiatavoitteet eivät aina kulje samaan suuntaan ja nämä Keski-Euroopan maat voisivat olla entistä riippuvaisempia kaasusta esimerkiksi ja tämä taas vähentää turvallisuutta ja varmuutta. Ja tilanne jatkuu niin kauan kuin Euroopan markkinoille saadaan turvallinen kaasun toimitusjärjestelmä. Ja ilman Venäjää, ilman muita tahoja ja tuontia tuolta alueelta tulevat kaasuviennit aiheuttavat usein suuria ongelmia, erityisesti Keski-Euroopan maille. Eli ei riitä, että luettelemme eri tavoitteita, joita meillä on, mutta meidän täytyy pohtia, minkälaisia tai missä suuruusluokassa mennään, minkälaisia vaikutuksia niillä on. Meidän täytyy ennen kaikkea taata voimakkaat infrastruktuurit ilman, että poliittisia kysymyksiä unohdetaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tässä nyt on tilaa tehdä tästä komission asiakirjasta vähän strategisempi. Kun olin lukenut sen läpi, ajattelin, että no mikä nyt on sitten painopistealueemme. Tässä on kaikenlaisia ajatuksia, jotka mielestäni eivät heijastele, mitkä ovat ne avainasiat, jotka pitää tehdä ensin, mitä tehdään sen jälkeen – Eli jotain hierarkiaa pitäisi kehittää. No yksi asia, tulee puuttua, liittyy tietysti kilpailukykyisiin hintoihin. Olemme edelleen tilanteessa, jossa Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinat 95 prosenttisesti on 12 yrityksen käsissä. Eli kolmannen paketin täytäntöönpano ja kilpailuviranomaisten koordinointi ja yhteistyö kilpailun pääosaston kanssa johtaa siihen, että nämä 12 yritystä eivät saa kehittää oligopolistisia rakenteita. Ja nythän nähdään, mitä on tapahtunut Ranskassa. Oli Ranskan parlamentti näinä päivinä ehdottaa toista sisämarkkinapakettia, ja on mielenkiintoista, jos nyt katsotaan Ranskan sähkömarkkinoita. EDF ja Gas de France ovat hyvin aktiivisia Britanniassa, Espanjassa, Italiassa. Suurin ei-ranskalainen yritys Ranskassa on EON, jolla on 2,5 prosenttia markkinoista. Ja nyt Ranskan parlamentti tekee sitä, mikä on GDFn EDFn myönteistä politiikkaa suojellakseen omia yrityksiään Ranskassa ja harjoittavat monopoliasemaa ympäri Eurooppaa. Eli kolmannen paketin täytäntöönpano ja kilpailupolitiikan mukaan ottaminen energia-alalle pitäisi olla yksi prioriteeteistamme. Myöskin täytyy ymmärtää, että energia on syklistä bisnestä. Siinä on 30, 35, 40 vuoden syklejä. Säh- Meillä on hyvin edullisia sähköhintoja, erityisesti 90-luvun lopulla ja vielä 2000-luvun alussa. Ja se johti siihen, että olimme investointisyklin loppupäässä ja sitten kun nämä 27 markkina yhdistettiin, oli enemmän tarjontaa kuin kysyntää. Mutta täytyy muistaa, että nyt ja vuonna 2025 välillä meillä on kolme tendenssiä. Ensinnäkin puolet tai kaksi kolmasosaa kaikista eurooppalaisista voimaloista on korvattava, koska ne ovat vanhentuneita. Eli investoijille pitää antaa kannustimia, eli korkeampia kilowattitunteja. Sitten infrastruktuuri on vanha myöskin Saksassa. Jos katsotaan Itä- ja Länsi-Saksaa, siellä oli uusia voimaloita, joita rakennettiin jälleenyhdistymisen jälkeen, mutta valtaosa näistä voimalinjoista ovat 40-45-50-vuotiaita, ja Ranskassa tilanne on samanlainen. Eli kun ajatellaan jakelua ja jakeluverkostoja, investoinnin kannalta. Kilowattituntihintojen on noustava, koska muuten ei ole mitään kannustimia investoijille. Ja tämä merkitsee myöskin, että jotta voimme kilpailla näillä kuluilla, meidän täytyy katsoa toista parametria, eli sähkön ja kaasun määrä, jota on käytettävä. Ja mielestäni ainoa tapa pitää yleiskustannukset kohtuullisella tasolla. Meidän täytyy seuraavina vuosina parantaa energiatehokkuutta, koska silloin voimme saada uutta tasapainoa näihin tendensseihin kilowattituntien hintojen osalta, koska ei voida vastustaa fysiikan tai talouden lakeja. Sitten turvallisuus. En ole niin huolissani kuin jotkut kollegat siksi, että Gazprom joutui antamaan periksi. Ja miksi? Ensinnäkin Gazpromilla on erittäin huono imago investoijien silmissä Ukraina-kriisin jälkeen. Ja siinä tarvitaan kansainvälistä rahaa, ja siksi se antoi periksi. Ja me eurooppalaiset olemme tällä hetkellä paljon paremmin valmistautuneita kuin kaksi vuotta sitten. Ja Alejo Vieda Quadrasin kanssa olemme saaneet kaasuasetuksen päätöksen, joten olen aika optimistinen sen suhteen, että kaasun tuonti Eurooppaan. Meillä on muitakin lähteitä ja kriisitakeita. Ja yksi tärkeä kysymys on se, mietinnössänne Bobinska pitäisi olla täsmällisen sen suhteen, että Euroopan komission pitäisi tarkkaan tutkia, missä näitä kaasuvarantoja on Euroopassa, ilmeisesti Puolassa, Tsekissä, Kroatian alueella, Balkaneilla – Se voi olla turvallisuuden kannalta tärkeä seikka. Sitten uusiutuvat energialähteet. Meidän täytyy vähentää energiariippuvuutta ja meidän tulee panna täytäntöön kansallisia toimintasuunnitelmia ja sen jälkeen tähän liittyvät myöskin infrastruktuurikysymykset. Infrastruktuuripaketti mielestäni on yksi tärkeitä kysymyksiä, jotka on tarkkaan suunniteltava, ja tässä on kaksi seikkaa. Ensinnäkin pitkän ajan jakelulinjat. Jos haluamme tehdä muutosta eurooppalaiseen politiikkaan, meidän täytyy unohtaa tämä joulukuusi lähestymistapa. Eli hyvin pienestä EU-budjetista voitaisiin sponsoroida 80 tai 100 eri linjaparannusta ympäri Eurooppaa, koska ne ovat hyvin pieniä summia. Kyse on sadoista miljoonista tai miljardeista investoinneista. Eli meidän täytyy keskittyä siihen, mitkä ovat viisi tai kuusi käytävää, joissa on valtavasti liikennettä, erityisesti tuulienergiaa, vuoden 2020 jälkeen. Eli nyt on kiireellistä pyytää, että komissio miettii energiatilannetta Euroopassa 2030, koska se on se aikaväli, jota meidän täytyy ennakoida. Ja sitten lopuksi vielä meidän täytyy keskittyä rahoitukseen ja siihen, miten voidaan käyttää Euroopan budjettia ja Euroopan investointipankkeja tai julkisia pankkeja. Eli nämä pienet varat, joita meillä on energiaa varten seuraavassa budjetissa, se pitäisi yhdistää välineisiin, joilla voimme saada aikaan muutoksia. Ja energiatehokkuus on niin tärkeää, sekä energiaturvallisuuden että ympäristökysymysten kannalta. Mielestäni meidän täytyy nostaa sitä hierarkiassa ylös ja korostaa energiatehokkuutta. Sen pitäisi olla ykkösprioriteettimme seuraavana vuosina. Siellä voimme saada aikaan muutoksia energiapolitiikassamme. Kiitos. Ähm, Kiitoksia. Meillä on nyt vielä 25 minuuttia aikaa, kuusi puheenvuoropyyntöä esittelijä ja komissio. Nyt olemme pitäneet vasta neljä puheenvuoroa. Jos sama meno jatkuu, niin en mehdi pitää, pitää kaikkia esityksiä. Eli ehdotan, että puhutte yhdestä kahteen minuuttia, muuten kaikki eivät ehdi puhua. Meillä on aikaa siis vain kymmenen asti, silloin äänestämme. Valtsiitti seuraavaksi. Taip, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba, kad kiekvienas... Kiitos Tämä kommentti oli aivan asian kuuluva. Tässä täytyy puhua niin lyhyesti kuin mahdollista, jotta kaikki saavat mahdollisuuden kommentoida. Kiittäisin esittelijää tästä erittäin kattavasta esittelystä. Meidän täytyy edelleen totta kai miettiä myös kilpailukykyä, sillä se on sidoksissa energia-alaan hyvin tiukasti Euroopassa meidän ei kannata miettiä sitä, kuinka voimme kilpailla Euroopan unionin sisällä, vaan miettiä, kuinka voimme kilpailla ulkoisilla markkinoilla. Keskittyisin tässä nyt kahteen asiaan. Nykyiseen kriisiin valko -Venäjän ja Venäjän välillä. Tämä asia on otettu jo monta kertaa esiin. On aivan selvää, että meidän täytyy luoda itsenäinen itsenäiset energiamarkkinat Euroopassa ainakin kaasun suhteen niin, että kaasun toimitusta tai energian toimitusta ei, voida, ei voi manipuloida poliittisista syistä. Kaasun toimitus on nyt vähentynyt 40 prosenttia ja haluaisin muistuttaa teitä, että Liettua maksaa kaasusta 30 prosenttia enemmän kuin muut Joten jos tässä nyt haluan keskustella kilpailusta maan rajojen sisällä, niin se on kohtuullisen vaikeaa tällä hetkellä. Toinen asia liittyy sitten kilpailukykyyn. Olen samaa mieltä herra Turmesin kanssa. Meidän tulee keskittyä tähän asiaan nimenomaan. Ja tässä mietinnössä siihen tulee kiinnittää riittävästi huomiota niin, että Euroopan komissio perustaa ryhmän, joka ei käsittele ainoastaan, käsittelee muun muassa energian hintoja. Siellä saadaan selville varmaan paljon mielenkiintoisia asioita, muun muassa se, että lukuisilla jäsenmailla on kansallisia intressejä tässä asiassa. Ja vielä kerran tulevaisuudessa meidän tulee tarkastella kilpailukykyisiä energialähteitä ja meidän tulee saada uusiutuvien energialähteiden käyttö todella käyntiin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä valko ja Venäjän välinen konflikti tulee nostaa esiin, e, vaikka tuossa johdantoosassa. Ja meidän tulee myös keskittyä Euroopan unionin sisällä olevien markkinoiden välisiin linkkeihin. Kiitoksia sitten, Benson. Thank you, Lamed. Kiitoksia. Kun puhumme turvallisuuspolitiikasta, niin meidän täytyy muistaa myös ulkopolitiikka. Ja riippumattomuus öljystä ja kaasusta tulee edelleen ja, äh, lisääntymään. Ja me olemme entistä riippuvaisempia tuonnista harvoilta alueilta. Ja meidän täytyy pystyä parantamaan omaa toimitusvarmuuttamme. Ja siksi tarvitaan uusia investointeja Euroopan infrastruktuurin, erityisesti rajat ylittävästi. Ja tässä tarvitaan valtaisia tutkimusinvestointeja, samoin hiilidioksidi, vähäpäästöisiä teknologioita, jotta voimme käyttää omia energialähteitä lähteitä entistä paremmin hyväksi. On aivan selvää, että meidän täytyy toimia paljon markkinapohjaisemmin. Ja tätä kautta pystymme ainoastaan varmistamaan oman toimitusvarmuutemme. Ja sanoisin vielä, että kilpailukysymykset tulevat lisääntymään Euroopassa. Kahdeksan vuotta sitten sitten olin neuvottelemassa toista sisämarkkinapakettia. Ja jo silloin näin, että kansallisia etuja oli hyvin paljon esillä ja ne estivät verkostojen kehittämisen ja todellisen kilpailun syntymisen. Eli tässä on tehty töitä kahdeksan vuotta, mutta tekemistä riittää silti hyvin paljon. Energiapolitiikan täytyy edesauttaa siinä, että energiaturvallisuutta lisätään ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Ja Turmes viittasikin siihen, että tämä täytyy todella liittää energiaturvallisuuteen. Meillä on kaksi mietintöä. Toinen niistä on tänään käsiteltävä energiastrategiapaketti ja esittelijänä energiatoimintasuunnitelman osalta. Olen sitä mieltä, että nämä kaksi asiaa täytyy liittää yhteen. Ja niitä pitää koordinoida, koska ne ovat lähestulkoon päällekkäisiä. Difficile, presidente, in un minuto. Kiitoksia, puheenjohtaja. On vaikea puhua tästä minuutissa, mutta kysyisin, että voisimmeko löytää enemmän aikaa tämän asian käsittelyyn, koska tämä on yksi perustavanlaatuisista EU 2020 ja TEN-verkkoasioista. Halusin ainoastaan muistuttaa erästä eilen esiin tuodusta esimerkistä. Tekin olitte tässä mukana Tojan kanssa, eli tämä koski tällaista käytävä ykköstä, ja siinä tehtiin ehdotus siirtoverkoista ja vetyvoimasta. Tämä on hyvin tärkeä hanke voisi olla tyypillinen esimerkki siitä, kuinka tuotannossa tällä tavoin yhdennetysti päästäisiin eteenpäin. Tässä pitää saada sellaista rahoitusta, joka on, jossa keskitetään vähät mahdollisuudet, joita meillä on, ja pitää saada yksityisen ja julkisen kumppanuuden taho tähän mukaan. Ainoastaan tätä kautta tämä verkosto voi toimia. No. Kiitoksia sitten Hübner. Dziękuję bardzo. Przedstawiony dokument dobrze, że, że powstaje, ponieważ... Kiitoksia. asiakirja, jonka olemme saaneet tästä, on osoittanut, että kaikki maat ovat kriisin koodissa. Ja meidän pitäisi nyt panna täytäntöön tätä strategiaa. Ja tässä ei ole mitään prioriteetteja. Tässä on lyhyen aikavälin tavoitteita ja pitkän aikavälin tavoitteita. Tällä hetkellä pitäisi muistaa, että meidän pitää miettiä, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet ja joita voimme panna täytäntöön seuraavan yhdeksän vuoden aikana. kaasua tuoda vain yhdestä lähteestä, se on ongelmallista. Ja tutkijoiden mukaan tätä uutta eurooppalaista kaasua voitaisiin saada vasta kolme, viiden vuoden kuluttua. Eli seuraavan viiden vuoden kuluttua meidän täytyy miettiä tavoitteita, joita voimme panna jo täytäntöön. Mietinnöstä puuttuu mielestäni ensinnäkin se, että rahoitusvälineet, joita meillä on, pitäisi jakaa tavoitteisiin, joita rahoitetaan omista varoista, jäsenvaltioista ja sitten yhteisistä varoista. Jäsenvaltioiden budjetit sulkeutuvat lokakuuhun mennessä, ja jos jäsenvaltiot eivät tiedä, millaisia varoja siellä on käytössä, sitten siellä pitäisi siirtää varoja niiden budjetista investointeihin. Muuten ensimmäinen vuosi menee kokonaan hukkaan. Emmekä tiedä, onko kaikissa maissa resursseja, koska kaikki tähtävät näihin lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Ja voi olla, että kolmen neljän vuoden aikana mikään maa ei pysty täytäntöön panemaan tätä strategiaa, eli nämä vuodet menevät hukkaan. Eli mietinnössä pitäisi miettiä strategisia tavoitteita ja meidän pitää olla varoja, jotka katettaisiin jäsenvaltioista ja sitten tavoitteita, jotka rahoitetaan yhteisestä budjetista. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi De Angelis. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni meidän täytyy tehostaa energiatehokkuutta huomattavasti tulevina vuosina. Turvallisuus ja tehokkuus ovat kaksi strategista tavoitetta Euroopalle. 2020 strategian tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia, ja kuten täällä muistutettiin, Eurooppa tarvitsee riippumattomia markkinoita. Ja 2020-strategian mukaan meidän täytyy yhdistää ilmaston päästötavoitteet, uusiutuvien energialähteiden tavoitteet ja energian säästötavoitteet. Sen lisäksi, että viemme päätökseen energian sisämarkkinat ja täytäntöönpanemme energian teknologista toimintasuunnitelmaa, niin kutsutaan set-plania. Uskon, että jos haluamme päästä näihin tavoitteisiin, emme saa unohtaa kilpailukykyä ja innovaatiota. On aivan selvää, että energiakysymykset ovat myös geopoliittisen tasapainon kannalta tärkeitä, kuten joidenkin vuosien takaiset kriisit ovat osoittaneet. Energiapolitiikassa täytyy keskittyä toimitusvarmuuksiin, kansallisten uusiutuvien energialähteiden käytön suunnitelmien valvontaan, tehokkuuteen ja energian säästöön. Nämä ovat kuitenkin ainoastaan hyvän tahdon ilmauksia ja jäävät sellaisiksi, jos ei saada oikeaa rahoitusta ja poliittista tahtoa tämän, jäl- tämän taakse niin, että otetaan käyttöön sekä rakennerahastoja että ad hoc toimia niin, että saadaan aikaan tasapuolista ja kilpailukykyistä energiapolitiikkaa. Ja vuosien 2013-2020 kauden aikana ymmärrämme todella sen, onko Eurooppa todella tosissaan 2020 strategian tavoitteiden suhteen, eli lähes kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja 20 prosenttia uusiutuvia energialähteitä vuoteen kaksikymmentä mennessä. Turvallisuuden, työllisyyden, toimitusvarmuuden tavoitteet eh, vaativat oikeanlaisia toimia myös muiden globaalien markkinoiden suhteen. Kiitos, Terrybi. Joo, danke, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin puhua tutkimuksesta ja energiasta. Meidän täytyy vähän miettiä, mitä välineitä haluamme käyttää tutkimuksen alalla, jotta Euroopan tilanne saadaan paremmaksi. No ensinnäkin meidän täytyy miettiä energian tallettamista. Energian tallennuksen pitää olla keskiössä ja meillä on erilaisia vaihtoehtoja ja tätä voidaan vielä parantaa. Se on yksi haaste. Sitten toinen tutkimusmahdollisuus olisi yhteinen teknologia-aloite hiilidioksidikysymyksissä. Maa, meidän täytyy miettiä ratkaisuja ja katsoa, voitaisiko metaaneilla tai muilla aineilla vastaavasti ottaa käyttöön teollisissa prosesseissa. Ja sitten kolmas kohta. Nämä tehokkuuskysymykset pitää ottaa myöskin tutkimuksessa ja energian käytössä. Ja ehkä meidän pitäisi myöskin miettiä kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa energiapakettia, jossa olisi 50 miljardia euroa, jotta näitä kysymyksiä voidaan ratkaista kestävällä tavalla. Kiitos. Kiitos sitten Ulf Skog. Eh, thank you. Eh, jos... Kiitos. Minä vaihdankin tässä Ruotsiin. Varjo esittelijänä haluaisin kiittää valiokuntaa tämän keskustelun järjestämisestä. On tärkeää miettiä sitä, mitä tässä nyt tehdään, koska aikaa ei ole paljon ja samalla pitää ajatella pitkällä aikavälillä. Eli tämän asian, tähän asiaan on tultava selvyyttä ja hyvin pikaisella aikataululla. On tärkeää välttää uusia konflikteja. Energiapolitiikka on erittäin tärkeä alue. Mielenkiintoista tässä on se, että tämä on sellainen alue, jossa ei itse asiassa ole paljonkaan poliittisia konflikteja. Me kaikki tiedämme, mitä tarvitaan ja olemme siitä samaa mieltä. Hyviä ajatuksia on paljon liikkeellä. Mutta vaikka konflikteja ei oikeastaan olekaan, ristiriitoja ei olekaan, niin silti paljonkaan ei tapahdu. Energiatehokkuutta pitää pystyä kasvattamaan. Uusiutuvat energialähteet tiedämme, että on ongelmia esimerkiksi uusiutuvista energianlähteistä tulevan energian jakamisessa ja jakelemisessa, kun olosuhteet eivät aina ole yhtä suotuisat kuin vanhoille energianlähteille. Kuluttajien tarpeet on myös huomioitava. Emme halua päätyä tilanteeseen, jossa osa Euroopasta elää energiaköyhyydessä. tätä, tämä täytyy pystyä välttämään. Meidän ei tule ratkaista kaikkia energia alaan liittyviä ongelmia tänään. Sitä ei, sitä ei tarvitse tehdä tässä mietinnössä, jos nyt vain pystyisimme kasvattamaan energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja lisäämään investointeja infrastruktuuriin. Se olisi hyvä tässä vaiheessa. Se olisi hyvä myös työpaikkojen lisäämisen kannalta, jotta päästäisiin irti tästä kriisimielialasta, joka nyt vallitsee. Gut, ich bedanke mich. Äh, Kiitoksia. Ehkä vielä komissio. Rova Hutman taitaa olla paikalla. Eikö niin? Hauptman. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio valmistelee tätä marraskuulle. Olemme tarkkaan kuunnelleet tätä keskustelua joka oli hyvin monipuolista. Ei nyt tullut esille mitään, mihin erityisesti pitäisi reagoida. Joitain sävyjä ja korostuksia oli, eri prioriteetteja. Ja me jatkamme teidän kuuntelemistamme. Ja konsultaatio päättyy sitten toinen heinäkuuta. Kiitos. Ich möchte noch fragen, ob die Kiitoksia. Nyt kysyisin, onko esittelijällä vielä jotakin sanottavaa. Nyt hänellä siihen olisi tilaisuus. Olkaa hyvä. Za wymianę uwag, jak już wynika z... Kiitos kaikille kollegoille tästä keskustelusta. Tästä tulevat jo esiin ne odotukset, joita meillä on komission asiakirjan suhteen. Täällä pyydettiin, että puututtaisiin uudelleen ilmasto- ja energiapakettiin ja että korostettaisiin entisestään uusiutuvia energialähteitä. Haluaisin todeta vain, että ensin meidän täytyy valita strategiset tavoitteet. Komissio on jo näin tehnyt ja parlamentinkin täytyy omia tavoitteitaan pohtia. Ja toiseksi meidän täytyy ottaa johdonmukainen lähestymistapa. Jos haluamme yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa, sen täytyy olla sellaista, että se takaa toimitusvarmuuden ja kilpailukykyiset hinnat. Tai voimme myös ottaa huomioon kaikki jäsenvaltioiden omat piirteet. Kaikilla niillähän on omat energialähteiden sekoituksensa. Kuitenkin uskon, että lähestymistapa on pikemminkin sen kaltainen, että meille syntyy yhteiset markkinat, joiden avulla hinnat saadaan alemmas ja toimitusvarmuutta lisättyä. Mielestäni meidän täytyy auttaa komissiota siinä, että pääsemme tavoitteisiin yhteisen energiapolitiikan osalta. Tiedän, että pääongelma on rahoitus. Sekin kuului täällä jo tänään. Eli jos rahoitusta ei saada, niin pelivaraa ei juurikaan ole. Mutta tähän me emme omalla asiakirjallamme juurikaan pysty vaikuttamaan. Odotan kuitenkin teidän panoksenne tulevana viikkona tai viikkona. Kiitoksia Koroska Bobinska tästä. Ehkä vielä lisähuomio minulta. Olemme puhuneet paljon tavoitteista – ja niistä onkin yleensä helppo päästä yhteisymmärrykseen. Mutta ehkä joidenkin tavoitteiden kohdalla pitäisi pohtia hieman tiiviimmin, kuinka siihen tavoitteeseen, tiettyyn tavoitteeseen voidaan päästä, koska joskus on myös teknisiä ongelmia, joista pitää keskustella. Tänään kuulimme paljon esimerkiksi verkoista. Ja pohdinkin, pitäisikö meidän jossakin vaiheessa kuulla asiantuntijoita – siitä, mikä verkkojen osalta teknologisesti ylipäätään on mahdollista. Meillä on suuria vajeita monissa asioissa ja teknologia ei aina pelaa yhteen, eli meidän pitäisi varmasti kuunnella insinöörejä ja muita asiantuntijoita siitä, voidaanko näitä strategioitamme teknisesti edes toteuttaa. Eli meidän pitäisi pohtia tällaista mahdollisuutta kuulla asiantuntijoita, vaikka tähän ei juurikaan ole enää aikaa, koska seuraava mahdollisuus oikeastaan olisi vasta lomien jälkeen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Sen päätämme nyt tähän. Ja täällä on nyt ehkä sen verran hälyä, että pidämme minuutin pari taukoa ja jatkamme sitten äänestyksillä. Täällä jaetaan vielä äänestysluetteloita. Voitte käydä keskustelunne loppuun ja jatkamme siis parin minuutin kuluttua. Yeah. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, dear colleagues. Hyvät kollegat, jatketaanpa sitten. Meidän täytyy jatkaa tässä. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht los. No niin, hyvät kollegat. Nyt lähdemme käsittelemään tätä hieman pitkähköä esitys, anteeksi äänestyslistaa. Olemme kuitenkin hyvin että muutimme eilen hieman tätä luetteloa. Aloitamme kevyistä hyötyajoneuvoista, joka on Werner Langenin mietintö. Ja jos teille sopii, voisimme aloittaa. Onko teillä kaikilla äänestyskortti mukana? Werner Langen halusi vielä sanoa jotakin. Niin, puheenjohtaja, jos teille sopii pieni huomio. Meillä on yhteensä yhdeksän kompromissitarkistusta ja yhdessä kohdassa niitä on kaksi. Tämä koskee pitkän aikavälin tavoitetta. Olen, olen katsonut näitä ehdotuksia hyvin tarkkaan ja päätin vetää ensimmäisen kompromissin pois ja pitää pitkän aikavälin tavoitteena tai ehdottaa täksi tavoitteeksi 151 grammaa. On taas toinenkin ehdotus, joka on 140 grammaa per kilometri. No, tämä on tullut toiselta ryhmiltä ehdotuksena, mutta mielestäni tässä täytyy katsoa sekä sitä, mikä on teknisesti mahdollista ja siitä, ketkä näitä pieniä hyötyajoneuvoja käyttää. Eli yleensä tavalliset ihmiset PK-yritykset, joten siksi 151 grammaa olisi mielestäni järkevämpi vaihtoehto. No niin, kiitos. Siirrymme tarkistukseen yksi. Onko jotakin muita huomioita? Turmes. Sehe ich anders, aber das ist ja No, puhun tänään tämän asian kyllä hieman eri tavoin keskiluokasta. Meidän täytyy nyt kuitenkin ennen äänestystä tarkistaa, kuinka paljon täällä on äänestäjiä paikalla ja toimivatko kortit. Kyllä, voimme tehdä tämän ja niin näinhän siis eristä aina tekeekin, mutta voimme ottaa tässä nyt siis äänestyksen siitä, kuka saa äänestää ja kuka ei. Vidal Quadras, Podimata, he istuvat paikoillaan. Voimme katsoa lyhyesti. Äänestämme siitä, päätämmekö kokouksen ja lähdemmekö yhdessä uimaan, maa uimalaan, kuka puoltaa. Koneäänestys alkaa. Minuuttia kortti, niin tämä toimii. Täällä on taas kaksi EPP-näytä liikaa, aina samat kaksi. Todennäköisesti kolmeko? Kolme pepetä liikaa. Hall. Right. Minun laitteeni ei toimi. Ah, now it's okay. For... Voimme kautta. No nyt se näyttääkin toimivan. En tiedä mikä tähän oli syynä. Okei. Okay. Nyt kaikki pelaa. Eli Äänestäkää, kuka voitti. No niin, vielä kerran. Äänestystarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. No jos haluatte, niin tarkistamme, mutta mielestäni tämä oli sel- selkeästi hyväksytty. Mutta jos tarkistamme jokaisen tarkistuksen, niin silloin istumme täällä vielä huomennakin. Äänestys päättyy. <laughs> Olipa hyvä ajatus tarkistaa. Tämä oli todella hyvä ajatus, täällä, tämä olikin hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 60 Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. En sanonut vielä mitään. Täällä huudetaan ja tarkistusta, vaikka en ollut vielä edes sanonut, kumpi oli tulossa. Koneäänestys alkaa tarkistus siis. Rauha Minun koneeni ei toimi taaskaan. Mitäs siellä tapahtuu? Onko sähköt poikki? Ehkä liikaa uusiutuvia. Anteeksi. Toimiiko se nyt? Toimiiko se vai ei? Voiko sen laitteen vaihtaa? 29. 29 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Se siitä, eikö niin? 67 puolesta vastaan. Se raukeakin, puheenjohtaja korjaa. Seuraavaksi 80 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eteenpäin. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta. 86 raukeaa. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, selvästi hyväksytty. No, tarkistetaan sitten. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Yksi e ääni liikaa. Onko tilanne nyt korjattu? Hyvä, äänestys päättyy. And Clear. Angenommen. 87. 87 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. 87 hyväksyttiin, joten 12 raukeakin, samoin 91, 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 96kin on hoidettu, samoin 14. 103 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sata neljä. 107 asti. Vai raukeako, raukeavatko nämä? Kyllä. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhtenä ryhmänä 110 eteenpäin. Tässä on lisäys. Kompromissin kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata kuusitoista. Lisäyksenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty sekin. Kompromissi seitsemän Puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Kompromissi seitsemän koneellisesti. Yksi EPP-ääni liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Taisi olla kaksi liikaa. 18 puolesta vastaan. Voitteko äänestää uudelleen puolesta? 18 siis. Vastaan. Tarkistetaan. En saanut selvää, olen pahallani. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 Ei sittenkään, vaan 50 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 133 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty sekin. 137 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 141 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sata. Kompromissi neljä. Koneäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Aivan oikein näin. 19. eikä toimi? Kympissä on laitteen kanssa ongelmia. Äänestättekö puolesta vai vastaan? Puolesta, selvä. Eli tämä ei muuta tulosta mitenkään. 19 on jo siivuutettu. und 166 alhaalla siellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 171 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 172 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. monta sivua eteenpäin 28 tarkistukseen puolesta. Menikö liian nopeasti? Sivu 11 minun papereissani 28. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 2.40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sekin. 2.43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 246 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tämä voidaan tarkistaa, se oli tiukka. Eli 246 koneellisesti. Äänestys päättyy. No, ei se ollutkaan läpi. Eli hylätty. 3-1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tarkistamme 31. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. neljä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty sekin. viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Kolme viisi. Tarkistetaan se koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta No niistä on nyt äänestetty, en voi enää palata taaksepäin. Mitä en nyt tehnyt tässä? Also wenn das so ist, dann bitte... Niin, emme tainneet tarkistaa kolme nelosta. No ehkä en kuullut teitä, mutta tarkistetaan se nyt sitten. 34 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. En mä nyt tarkista niitä kaikkia uudelleen. Kakkonen taisi olla seuraavaksi. Numero kaksi. Puolesta. Puolesta. Kaksi siis. Vastaäänet tyhjää. Tarkistetaan. Kaksi. Koneäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämä on helpompaa näin. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Nelonen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Onpas tämä turhan tiukkaa. 4 neljä. puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kerrankin selkeä tapaus. 4-6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4-9 puolesta vastaan tyhjää hyvä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sekin. 5-5. Ah, se onkin hoidettu jo. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeä tulos. Onneksi olkoon. Tässä on siis tulos. Seuraavaksi siirrymme äänestämään no no? Wir kommen damit zur Abstimmung Intertransition System Operator. Sitten siirtoverkonhaltijoiden välinen korvausmekanismi. Äänet puolesta vastaan. Äänestämme sähköisesti. Eli äänestys alkaa. Eli nyt tämä on nyt yksittäisäänestys. Teemme sen sähköisesti. Siirtoverkon haltijoiden välinen korvausmekanismi Tästä on keskusteltu. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPltä yksi ääni liikaa. No niin, äänestys päättyy. No niin, eli hylätty. Sitten Sitten Figueiredon mietintö, lausunto. Please. So, wir kommen zur Abstimmung. No niin, sitten äänestämme. Tarkistus yksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkitus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmannen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Eli kompromissi ykkönen tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seiska puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 kohtaa raukeaa. Kompromissi kakkonen äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Kompromissi kakkonen. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 12.2. kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 29 suullinen tarkistus. Manuel, olkaa hyvä. <laughs> Excuse me. I, I thought you wanted to say something. Niin luulin, että haluaisitte puhua. Siis 29 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 30 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi vitonen äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi kutonen, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Kompromissi 7, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta. Anteeksi, tähän oli suljen tarkistus. Shadow. Nous proposons dans, ce, dans cet amendement de retirer le mot. Niin ehdotamme tässä, että poistetaan sana eettinen. Kiitos. Haben Sie verstanden? Gibt es dagegen Bedenken? Vastustaako tätä joku? Ilmeisesti ei. Eli äänestämme 54 äänet puolesta vastaan ja muuta jo tänä jakso. No, uudestaan. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan vielä. 54 suullisen tarkistuksen kerran. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mitä oliko tässä joku virhe? Ai. Ai, tässä nyt ei ollut tulkkausta ilmeisesti, eli pyydän anteeksi. Se on aika harvinaista. No, kokeillaan vielä kerran. Tulkkausta. Tulkkauksen kerran. No älkää nyt stressatko. Meillä on hyvin aikaa vielä. Eli 54 vielä sähköisesti. Tulkkauksen kerran. 54. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, nyt tuli enemmän ääniä kuin äsken. 55 äänet puolesta vastaan tyhjää kaikki eivät enää jaksa äänestää. Hyväksytty. Sitten 56 äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistamme 59 tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. EPPltä yksi ääni liikaa. No niin. Äänestys päättyy. Selkeä tulos. Onnittelut valmistelijalle. Nyt on äänestetty riittävästi tältä päivältä. Eli onnittelut ja niin edelleen. Äänestykset on siis hoidettu ja sitten voimme siirtyä kohtaan 10. Pyytäisin, että kollegat, jotka nyt lähtevät, lähtevät hiljaa, jotta me voimme jatkaa kokousta. Eli ehdotus Euroopan energia-alan elvytysohjelman muuttamisesta. Esittelijä hyvät naiset ja herrat, die Damen und Herren, die sich noch unterhalten wollen. Ladies and gentlemen, when this... No niin, hyvät naiset herrat. Jos haluatte keskustella, niin tehkää se salin ulkopuolella. Meidän pitäisi siirtyä seuraavaan kohtaan, koska meillä on pian vierailija tulossa. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von Bemt. Frau... Nyt vain esittelijä saa puheenvuoron. Eli van Bremt, kertokaa meille näistä tuloksista. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, edessämme on komission asetus. Ja haluaisin aloittaa viittamalla menneisyyteen, vaikka varmasti kaikki tietävät, mistä on kyse. On kuitenkin tärkeää ehkä kertoa, mistä tässä on kyse, ennen kuin siirryn kommentoimaan komission ehdotusta. Haluaisin myös kommentoida hieman tästä mietinnöstä, jonka jätin eilen käännettäväksi. Taustoista. Vuonna 2009 komissio teki ehdotuksen talouskriisin johdosta. Se ei ole vieläkään siis ohi tämä kriisi, kuten tiedämme. Ja ehdotus koski käyttämättä jääneitä varoja tai osaa niistä – jota voitaisiin käyttää siis energiahankkeiden investointeihin. Komission ehdotus hyväksyttiin, se käsitteli kolmea suurta kokonaisuus, äh, tai kokonaisuutta ja aloja, joita olisi tarkoitus tukea. Ensinnäkin sähköinfrastruktuurit, offshore, tuulivoima ja kuuluisa hiilen varastointi- ja talteenottojärjestelmä CCS. Päätös tehtiin kolmikantaneuvotteluissa, vaikka parlamentti ja tämä valiokunta todella pyrkivät siihen, että nämä varat saataisiin käyttöön myös energiahankkeisiin ja energiatehokkuushankkeisiin ja erityisesti uusiutuviin energialähteisiin ja niitä koskeviin hankkeisiin. Ja meillä oli hyviä syitä vaatia näitä asioita, koska tällä keinoin olisi voitu puuttua hyvin tehokkaasti ilmastonmuutokseen ja luoda paljon paikallisia työpaikkoja, sellaisia, joita ei olisi voitu myöhemmin siirtää muualle. Ja tämä olisi ollut talouden elvyttämisen kannalta hyvin tärkeää. Parlamentti pärjäsi tässä taistelussa kolmikantaneuvotteluissa ainoastaan osittain – Osittain komission tekstiä ei muutettu ja tuolloin komissio otti velvoitteekseen tehdä julistuksen siitä, että osa näistä varoista käytettäisiin myös tällaisiin juuri mainitsemiin hankkeisiin. Toisin sanoen, komissio tavallaan tuli tältä osin meitä vastaan ja täytti velvoitteensa. Ja tunne, tuemme komissiota näissä kysymyksissä ja haluaisimme, että parlamentissa päätettäisiin tästä asetuksesta mahdollisimman pikaisesti niin, että päästäisiin neuvottelemaan neuvoston kanssa, jotta tämä näkökulma saataisiin läpi vastustuksesta huolimatta. näitä käyttämättä jääneitä varoja ei ole kovinkaan paljon, mutta ne tulisi käyttää niin tehokkaasti, että niillä saataisiin paljon aikaan. Eli ne tulisi käyttää EPPn vaatimusten mukaisesti uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Ja tässä käännytään paikallisviranomaisten puoleen, erityisesti kaupunkialueiden puoleen. Ja Joko näillä varoilla rahoitetaan teknistä apua tai sitten tällaisia pehmeitä lainoja, kuten pankkitakuita tai tämän kaltaisia, jotka ovat vireillä paikallishallinnon tasolla. Näitä pitäisi tukea pikaisesti ja tehokkaasti. Ja suurin hyötyjä tästä olisi tietenkin työllisyys, koska energiatehokkuuden lisäämisessä ja uusiutuvissa on voimakasta työllisyyspotentiaalia. Ja siksi on tärkeää katsoa, miten nämä varat käytetään. Ja toistan vielä, hyvät kollegat, että tämä äärimmäisen hyvä ehdotus kyllä vastaa pitkälti sitä, mitä me olemme parlamentissa pyytäneet ja vaatineet. Minä halusin itselleni tämän mietinnön, koska tämä aihe on niin tärkeä. Tämä täytyy kuitenkin saada pikaisesti eteenpäin ja päätökseen. Tämä on meidän tehtävämme. Ja ehkä ne, joilla on suhteita puheenjohtaja valtio Belgian ensi kaudella, voisi jo hieman kääntyä heidän puoleensa on hyvin tärkeää päästä pikaisesti eteenpäin. Tähän mietintöön tulee varmasti hyvin, ainoastaan hyvin vähän tarkistuksia, joitakin mukauks, mukautuksia kyllä. Ehkä joitakin painotuksia. Meidän täytyy korostaa innovatiivisia hankkeita energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa energiassa innovaatioiden täytyy olla läsnä niin, että voidaan huolehtia siitä, että syntyy hyvä linkki olemassa olevien rahaston rahoitusmuotoihin. Ja meidän tulisi vaatia sitä, että käyttämättä jääneet varat, joita on 15 miljoonaa tutkimukseen ja kehitykseen saataisiin tällä tavoin käyttöön. Tässä oikeastaan tärkeimmät tarkistuksia koskevat kysymykset. Odotan vielä teidän huomioitanne ja vetoan teihin kollegat ja toistan vielä, että tästä toimittaisiin todella niin, että vahvistamme ja parannamme komission ehdotusta selkeästi edelleen, mutta ensimmäisessä käsittelyssä varmistetaan se, että pääsemme pikaisesti päätökseen myös neuvoston kanssa tästä asiasta. Tämä ei ole mitenkään itsestäänselvää, koska neuvostossa jotkin jäsenvaltiot toivoisivat, että näitä varoja ei käytettäisi enää laisinkaan. Että niitä ei käytettäisi mihinkään energiatehokkuushankkeisiin, vaan että ne palautettaisiin jäsenvaltioihin. Tämä olisi todella tyhmää. ja tämän valiokunnan energia- ja talous- ja ilmastonmuutoksen vastaisten tavoitteiden vastaista. Toivottavasti kaikki muistavat, että kri- talouskriisiä ei ole vielä sivuutettu ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tietenkin ponnistella sen eteen, että ne saavat budjettinsa kuntoon ja meidän täytyy huolehtia siitä, että kestävän energian panostetaan ja tästä tämä mietintö on hyvä esimerkki. Kiitoksia. Kanchan seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä puheenvuorosta. Olen hänen kanssaan samoilla linjoilla ja EPPn varjoesittelijänä. Haluaisin kuitenkin tarkentaa jotakin kohtia. Ensinnäkin olen yhtä mieltä tästä aikataulusta, koska kun puhumme elvytyksen kannalta tärkeästä energiasuunnitelmasta. Tästä on nyt tehty päätöksiä, mutta meillä on entistä vähemmän aikaa käytettävissä ja siksi meidän täytyy luoda tehokkaita, konkreettisia ja nopeasti toteutettavia hankkeita. Tämä on ensimmäinen huomioni. Ja koska olemme nyt voimakkaassa kriisissä, ja aiheesta tänä aamuna jo täällä keskustelimme energiapolitiikkoista, niin todella osoittavat, että meidän täytyy mennä tähän oikeaan suuntaan, eli tehokkuuden ja niin sanotun vaihtoehtoisen energian suuntaan. Ensinnäkin perustrategia sitten. Täällä puhuttiin energiatehokkuudesta ja viitattiin erityisesti kaupunkialueisiin – ja koska asetus on niin tärkeä, niin on tärkeää, että tämän johdon mukainen mm, direktiivin kanssa, joka juuri julkaistiin virallisessa lehdessä, joka koskee rakennusteollisuutta. Ja strategiasta sanoisin, että hankkeiden osalta ehkä vähentäisin niiden määrää tai katsoisin tätä uudelleen ehkä lisäisin hankkeita, koska tässä niitä on aika vähän. Ehkä hankkeita pitäisi lisätä, jotta päästäisiin myös tähän 50 prosenttiin rahoituksen niin, että otettaisiin huomioon myös maantieteellinen jakauma, sekin on tärkeä. Ja täytyy huolehtia siitä, että näitä varoja ei palautettaisi jäsenvaltioihin, koska tämä olisi todella takapakkia. Välineistä sitten. rahoituselimet ovat tässä tärkeässä asemassa. Ja minun täytyy sanoa, että meillä meni hyvä tilaisuus hukkaan, kun käsittelimme edellistä asetusta, koska olisimme voineet luoda tällaisen ad hoc elimen, joka olisi voinut käsitellä erilaisia rahoitushankkeita, myös yksityisiä sellaisia, niin että olisi päästy laadussa eteenpäin eri, erinäisten hankkeiden osalta. Ja tällä tavalla mm, tässä nykytilanteessa on hankala päästä eteenpäin. Eli täällä on tehty ehdotuksia rahoituselimistä ja niitä täytyy todella pohtia niin, että voisimme ainakin osittain saada energia hankkeita elpymään ehdotettuun suuntaan. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. Me olemme esittelijän käytettävissä, jotta kaikessa päästäisiin mahdollisimman vikkelästi eteenpäin, koska tämä on meidän perimmäinen tavoitteemme. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia. Turmes vielä. Uh, thank you, uh, Mrs. Rob. Kiitos esittelijälle. Tässä asiassa kaikkein kiireisintä on se, että äänestämme tästä mahdollisimman pian tässä valiokunnassa, jotta voimme aloittaa neuvottelut. Komission ehdotus on hyvä mielestäni. En näe paljonkaan tarvetta tarkistuksille. Taustalla tässä ajatuksena on se, että jos se maksaa noin 150-200 miljoonaa, niin jos saamme tästä rahoitusvälineen, joka saa aikaan vipuvaikutuksia, niin silloin totta kai se voi vaikuttaa vieläkin enemmän. Olemme tavanneet Euroopan investointipankin kanssa ja KFVn kanssa, koska ne luultavasti sitten hoitavat näitä varoja. He ovat selittäneet, että Kaakkois-Euroopassa on ollut PK-yrityksille samantyyppistä rahoitusta, jossa oli korkeariskisempää rahoitusta ja sitten muuta tulevaa rahoitusta sen päälle. Ja luulen, että sinulla oli tässä taustalla samanlainen ajatus julkis-yksityisestä yhteistyöstä. Silloin mukaan saadaan myös yksityisiä pankkeja rahoittajiksi, koska niidenkin riski on alhaisempi. Meille kerrottiin, että yksi talouskriisin vaikutus on ollut sellainen, että erityisesti paikalliset pankit, jotka antavat lainaa pienempiin hankkeisiin, pelkäävät nyt yleiskuluja. Ja koska ne haluavat vähentää näitä yleiskuluja tässä vaikeassa tilanteessa, ne päättävät, että ei anneta pieniä lainoja lainkaan jos ne eivät analysoi näitä lainoja, niin ne eivät myöskään ymmärrä niiden riskejä. Minusta tästä päästään eteenpäin nyt niin, että jos tämä rahasto kantaa osan tästä riskistä, niin silloin on helpompaa saada myös paikalliset pankit mukaan rahoitukseen ja antamaan taas näitä lainoja tärkeisiin hankkeisiin, kuten rakennusten remontointiin, älykkäisiin sähkömittareihin, tehokkaampiin laitteisiin ja niin edelleen. Tässä luotaisiin siis tällainen väline, joka edelleen sitten loisi vipuvoimaa ja, ja saisi aikaan sen, että sijoittajat voisivat myöntää tällaista pääomaa, jos ne haluavat lähteä tähän energiatehokkuusalan alalle mukaan. Tämä on siis hyvä ehdotus ja se tulisi käsitellä mahdollisimman pikaisesti. kansallisist kansalliset hallitukset, jos ne haluaisivat toimia samalla tavoin, niin silloin jokaisen maan pitäisi luoda kansallinen rahasto, jotta tällaisia sijoituksia saataisiin aikaan. Ja sehän maksaisi loppujen lopuksi enemmän kuin jos, että rahoitus tulisi vain yhdestä eurooppalaisesta rahastosta. Pitäisi luoda oma rahasto Ranskaan, Saksaan, Britanniaan ja niin poispäin. Kiitos. Bedanke mich, Herr von Nistelrooy. Kiitoksia, von Nistelrooy. Wel, olen wil kort zijn en, en ook over de... Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kuitenkin osoittaa suht, sen suhteen, mikä on nyt mahdollista. Isot hankkeet vaikuttavat infrastruktuureihin ja ne ovat tärkeitä Euroopalle tulevaisuudessa. Ja pian pystymme myöskin ottamaan kontollemme osan, jota me tuimme energiatehokkuuden alalta. Eli tätä pitäisi käsitellä nyt nopeasti. Tämä on mielestäni innovatiivista. Siinä mielessä, että rahaa voidaan saada käyttöön erityisesti nyt kriisin aikana. Nyt kun pankkien tilanne on hiukan hankalampi, me voimme nopeasti saada varoja hankkeille, jotka muuten välttämättä eivät saisi rahoitusta. Ja nämä suunnitelmat voidaan toteuttaa nopeasti joten mielestäni se, miten voimme innovoida rahoitusta investointipankin kanssa, se on erittäin hyvä. Ja meidän täytyy miettiä synergiaa muiden kohesio- ja rakennerahastojen kanssa. Me voimme toimia hyvin laaja-alaisesti, koska ensinnäkin meillä on tämä kunnallistason konferenssi. Ei tiedetty, miten sillä loppujen lopuksi kävisi. Se nyt oli laaja julkilausuma, jolla varmistettiin, että pääsemme hiilidioksidipäästötteisiin. Mutta nyt meillä on väline, jolla tähän voidaan päästä. Eli ne, jotka ovat mukana tässä paikallisviranomaisten ja pormestarien kokouksessa, ovat alkaneet saada varoja ja sitten kun ajatellaan 2020 hanketta ja lippulaivahankkeita, näiden uusien aloitteiden avulla, joissa hyväksytään meillä ei ainoastaan jäsenvaltiot mukana, vaan myöskin alueet ja kaupungit. Ja sillä tasolla saattaa kehittyä kumppanuutta. Ja kun hajautetut kumppanit sitoutuvat hiilidioksiditavoitteisiin, se on keskeistä. Ja se nyt puuttui Lissabonin strategiasta. Siinä vain puhuttiin jäsenvaltiosta, mutta jos me emme saa paikallisviranomaisia ja kaupunkeja sitoutumaan tähän, niin sitten me emme saa kunnolla yhteyttä kansalaisiin. Eli rahoituksen innovatiivisuus on tärkeää ja meidän täytyy parantaa näitä lippulevähankkeita, joista keskustellaan sitten tulevina kuukausina. Ja tämä on hyvä esimerkki ja uskon tähän. Kiitos. Kiitoksia sitten Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul uh, Van Nistelrooy, uh, vreau să susțin uh, importanța investițiilor. Herra Nistelrooyn tavoin haluaisin korostaa investointien tärkeyttä energiatehokkuuden lisäämiseksi, erityisesti rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi, ja siksi investoinnit tällä alalla ovat erittäin tervetulleita. Tämä 100 tai 150 miljoonaa voitaisiin varmasti investoida nopeasti energiatehokkuuden lisäämiseksi. Ja haluaisin sanoa, että ensimmäistä kertaa maaliskuussa neuvosto nosti tavoitteekseen 20 prosentin lisäyksen energiatehokkuudessa vuoteen 2020 mennessä. Tästä keskusteltiin myös kesäkuun neuvoston tapaamisessa. Nyt tarvitsemme konkreettisia ehdotuksia, joilla energiatehokkuutta saadaan kasvatettua sen 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Loput varat voitaisiin sitten käyttää muihin tärkeisiin aloitteisiin. Tämän ei kuitenkaan pidä jäädä eristyneeksi muista irallaan olevaksi aloitteeksi. Huhtikuussa 2009 muutettiin asetusta, joka koskee alueellista tasoa. Siellä jokainen jäsenvaltio voi käyttää 4 prosenttia aluemäärärahoistaan energiatehokkuuden kasvattamiseen rakennuksissa, korostan nimenomaan, että rakennuksissa ja ennen kaikkea sosiaalisissa asunnoissa. Nyt talousarviota ollaan tarkastelemassa ja tämä tilaisuus pitäisi nyt hyödyntää jotta voitaisiin hyödyntää todella nämä kaikki varat. Esimerkiksi juuri tämä 4 prosenttia, jolla pystyttäisiin kasvattamaan rakennusten energiatehokkuutta. Nyt vielä komission edustaja, jos teille se sopii. Olkaa hyvä. Euh, Monsieur le Président, à je tiens... Niin tässä vaiheessa haluaisin kiittää parlamenttia sen tuesta komission aloitteelle. Meistä tämä ajatus on tärkeää, kuten esittelijä totesi. Ja on selvää. Tämä vipuvaikutus, josta monet puhuivat, otetaan täysin huomioon. Jos me pystymme yhdistämään näitä ei-käytettyjä varoja ja saamme muita lähteitä käyttöömme, niin saamme pienen määrän mutta kuitenkin riittävän merkittävän, jotta voimme tehdä kokeiluja, ja joilla varmasti tulee olemaan vaikutuksia. Me puhumme hankkeista, jotka eivät saada jäädä yksittäisiksi. Ja me nyt mietimme myöskin rahoitusnäkymiä. Eli tällä tavalla ne auttaisivat meidän myöskin siinä pohdiskelussa. Eli haluaisin kiittää kiittää parlamenttia. Me teemme yhteistyötä, jotta saamme nopeasti päätökseen tämän kysymyksen, koska meidän täytyy tehdä päätös ennen tämän vuoden loppua. Kiitos. Kiitoksia. Nyt kysyn, haluaako Van Bremt käyttää vielä puheenvuoron? Aivan pikaisesti haluan vain kertoa, että tulevina viikkoina – Tulen olemaan eri ryhmien kollegoihin yhteydessä, jotta pääsemme tavoitteisiin tämän asekirjan loppuun saattamisesta mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia. Kiitos kaikille tästä keskustelusta, joka nyt päättyy. Näin pääsemme siis tämän esityslistan kohdan loppuun ja seuraavaksi paikalle olisi tulossa Espanjan tiede- ja innovaatioministeri, mutta hän ei ole vielä paikalla. Katso, voisiko joku katsoa, onko hän siellä oven ulkopuolella ja pääsisikö hän tänne? Joskushan vieraat jäävät ulkopuolelle odottamaan, että he eivät häiritsisi. Thank you.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 No sitten meidän täytyy pitää valitettavasti pieni tauko, pyydän anteeksi. Aber ich weiß ja nicht, wann er kommt, wann die spanische Ministerin kommt. Hm? Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, kiitän teitä kärsivällisyydestä, jota osoititte. Ongelmana oli, että Espanja, Espanjan puheenjohtajavaltion edustaja on tulossa tänne lentokentältä. Ja Vidal Quadras kuitenkin erittäin urheilullisesti pääsi tänne paikalle – toimistoltaan ajoissa, joten voimme nyt ottaa hänen asiansa tässä käsittelyyn. Hän saa erityispalkinnon tästä pikaisesta tänne tulosta. Kiitos, että suostuitte auttamaan meitä tällä tavoin. Eli Vital Quadras, te voitte nyt kertoa meille kaasun toimitusvarmuusdirektiivistä. Tästähän on käyty jo vilkasta keskustelua. Puheenvuoron teidän. Yes, thank you, Chairman. Uh, I was told that my point... Kiitos puheenjohtaja. Minulle kerrottiin, että minun asiani olisi esillä tuossa kello 12. No nyt kuitenkin kiiruhdin tänne pikapikaa toimistostani. Kiitoksia paljon. Haluaisin aloittaa totta kai kiittämällä hyvin vilpittömästi kaikkia varjoesittelijöitä ja teitä itseänne panoksestanne ja kovasta työstänne näiden kuukausien ajan. Siitä lähtien, kun aloitimme tämän kaasun toimitusvarmuusdirektiivin laadinnan. Tämä on erittäin tarpeellinen asia. Tarvitsimme tällaista tiivistä yhteistyötä Minusta tässä on päästy myös menestyksekkääseen lopputulokseen, kuten jo tiedätte. Pääsimme epäviralliseen sopimukseen neuvoston kanssa trialogissa. Tämä teksti jaetaan teille kaikille tämän päivän aikana heti, kun sille näytetään vihreää valoa tuolta lingvistien puolelta – Eli toivottavasti saatte sen tekstin tänään neuvosto. Neuvoston odotetaan hyväksyvän sen huomenna Koreperissä. Ja tässä valiokunnassa toivottavasti sitten äänestetään kompromissista heinäkuussa, jolloin tapaamme jälleen. Ja sitten äänestys täysistunnossa periaatteessa on syyskuun toisessa täysistunnossa. Haluaisin myös kiittää komissiota sen erinomaisesta työstä, kun se on avustanut meitä ja toiminut välittäjänä lainsäätäjien välillä. Kiittäisin myös Espanjan edustajia. He ovat pitäneet meidät ajan tasalla neuvoston edistymisestä tässä asiassa. He ovat vuotaneet tietoja sieltä neuvoston keskusteluista ja se on ollut hyvin se on ollut hyvin hyödyllistä meille. Ei tässä mistään vakoilusta ollut kyse, vaan, vaan he ovat antaneet hyödyllisen panoksen meidän työhömme. Kuten jo tässä sanoin, voimme olla hyvin tyytyväisiä neuvotteluiden tulokseen. Ja kun tämä pannaan täytäntöön, niin se vähentää merkittävästi unionin alttiutta tuleville kaasuntoimituksen katkoksille. Ja myös tämä, se vaikuttaa tähän 10, e, N-1 skenaarioon. Haluaisin myös kiinnittää huomiota komission suureen rooliin hätätilatoimien koordinoinnissa ja komission roolissa siinä, kun se pyrkii takaamaan, että kansalliset toimintasuunnitelmat eivät vaaranna muiden jäsenvaltioiden toimitusvarmuutta. Tämä oli keskusteluissa hyvin tärkeä asia. Komission valta todella puuttua näihin ennaltaehkäiseviin toimintasuunnitelmiin, joilla pystytään sitten takaamaan kaikkien jäsenvaltioiden toimitusvarmuus. Ja totta kai tämä solidaarisuuden henki on ollut erittäin tarpeellinen meille. Se on tarpeen myös tulevaisuudessa, jos meillä on kriisi, sillä silloin erityisesti heikoimmassa asemassa olevat jäsenvaltiot saavat käyttöönsä riittävästi kaasua omille asiakkailleen. Toimitusvarmuuden geopoliittisista aspekteista on mainittu useassa kohdassa. Siinä korostetaan unionin tärkeää roolia toimin ryhtymisessä, erityisesti kriisitilanteissa, kun toimitus on jo katkennut EUn ulkopuolella. ulkopuolella. siten, että kriisi voi vaikuttaa jäsenvaltioihin. Tämä pätee erityisesti nykyään, sillä olemme nyt juuri tällaisen kriisin, uuden kriisin keskellä. Tällä kertaa kriisi on valko ja Venäjän välinen. Jos tätä kriisiä ei ratkaista, se voi vaikuttaa hyvin merkittävällä tavalla Baltian maihin ja mahdollisesti myös Puolaan. Onneksi komissio on nyt ryhtynyt pikaisiin toimiin. Eilen energiaasioiden pääosaston johtaja lensi Minskiin ja toivotaan, että siellä kriisi saadaan ratkaistua mahdollisimman pian. Voimme varmasti olla myös tyytyväisiä, että olemme saavuttaneet lukuisia hyviä kompromisseja kaasusaarakkeiden integroinnista unionin verkostoihin. Komission vahva julistus näistä päämäärälausekkeista oli tarpeen, sillä vain riittävä määrä tietoa takaa onnistuneiden päätösten tekemisen. Tärkeä asia meille eli parlamentille oli tarve korostaa sitä, että paras puolustus tässä asiassa ovat markkinat. Tämä tulee nyt tekstistä selvästi ilmi. Lopuksi sanoisin vielä, puhuisin vielä erästä hyvin herkästä asiasta, eli unionin julistuksesta hätätilassa. Se voidaan nyt antaa hyvin joustavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kynnykset on poistettu ja komissio voi panna liikkeelle kaikki asetuksen sallimat mekanismit sekä EU:ssa että alueellisesti. Alueellisella tasolla tarkoitetaan jäsenvaltiota, monia jäsenvaltioita tai useissa jäsenvaltioissa sijaitsevia toisiinsa yhteydessä olevia alueita. Tästä ei ole mitään tarkkaa määritelmää, eli komissiolla on runsaasti liikkumavaraa tässä. Tämä asetus on todellinen ratkaisu todelliseen ongelmaan. Se edistää kansallisten infrastruktuurien kehittämistä sekä liitäntäverkostoja jäsenvaltioiden välillä. Se takaa myös minimistandardin kaikille Euroopan kotitalouksille ja se auttaa koordinoimaan nopeasti reaktioita hätätilanteissa Euroopan unionissa ja myös suhteessa kolmansiin maihin. Neuvoston alkuperäinen ase, asema oli se, että se halusi tästä vain direktiivin. Voidaan sanoa, että siitä on päästy jo pitkälle. Nyt meillä on vahva asetus, ja teknisesti se on erittäin vahva mielestäni. Minun suositukseni, hyvät kollegat, ilmiselvästi on tässä nyt se, että tuette täysin tätä kompromissia äänestyksessä heinäkuussa. Ja kun luette tuon tekstin, niin olen varma, että kaikki ovat samaa mieltä kanssani siitä, että se ansaitsee todella tukenne kuten aina, olen käytettävissänne, jos haluatte selvennystä johonkin asiaan. Voi olla, että tarvitsette sitä, kun olette lukenut tämän teksti. Kiitos puheenjohtaja. Herzlichen Dank, ähm, Herr Kollege Kiitoksia vielä tästä esityksestä ja toiseksi erinomaisesta työstänne Tämä oli aika pitkä, veteistäkin työtä. Tämä kesti pitkään ja oli mielenkiintoista nähdä, mitä tästä on nyt syntynyt. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin Mesaros. Elnök úr, nagy figyelemmel követtük Vidal. Kiitoksia puheenjohtaja. olemme seuranneet Vidal Quadrasin työtä mielenkiinnolla ja meidän pitää kiittää häntä hänen ponnisteluistaan. Ja myöskin olemme yrittäneet auttaa häntä mahdollisuuksien mukaan. Ja Keski-Euroopan maille tämä kysymys on erityisen tärkeä. Ja me pidämme hyvinä näitä alueellisia rakenteita, jotka ovat liitteessä neljä. Niissä kannustetaan maita, joissa ei vielä ole näitä yhteenliittymiä. sisäinen kulutus ja kysyntä kaasulle kasvaa Euroopassa ja samanlainen tilanne on myöskin tulevaisuudessa, kun Venäjä ehkä lakkauttaa nämä toimitukset. Me emme siis voi luottaa vain oikeudellisiin mahdollisuuksiin tämänhetkisen direktiivin puitteissa – Ja siksi kotimarkkinat ovat avainroolissa. Kaasuyritykset voivat olla yhteydessä kaikkiin kaasun kuluttajiin EU:ssa ja näin ei tule kaasun toimituksen häiriöitä. Meillä pitää olla kilpailukykyiset kansalliset markkinat, joissa on monipuolisia energialähteitä ja reittejä – ja tämä ehdotus on myöskin tarpeen, koska mikäli maa solmii yksipuolisen sopimuksen, se saattaa vaarantaa kaasutoimitukset EU-hun. Valtioiden on myöskin havaittava mahdolliset puutteet toimituksissa, joihin pitää puuttua kriisin aikana. Ja toimitusvarmuus taataan toimilla, esimerkiksi polttoaineen muutoksilla, koska tällä tavalla voidaan vähentää kaasun kysyntää. Meidän täytyy koordinoida toimintojamme EU:ssa, mikäli haluamme välttää kriisejä. Jollain alueella kaasu voitaisiin korvata esimerkiksi sähkön tuotannossa, ja näin voitaisiin leikata kaasun kysyntää. Kiitos. Turmes. Uh, I have also really to congratulate. Minäkin haluaisin onnitella Alehoa. Ennen edellistä neuvottelukierrosta ongelmana oli se, että hallitukset eivät halunneet, että Euroopan komissiolla olisi rooli, tällainen valvontarooli siinä, että se pääsisi tarkastelemaan näitä eri valtioiden hätätilasuunnitelmia. Nyt kuitenkin saimme lisättyä tätä eurooppalaista koordinaatiota ja onneksi näin, vaikka hallitusten päiden kääntäminen ei suinkaan helppoa ollut. Aleho voisi käyttää tässä venäläisiä yhteyksiään. Ja hän onnistui tekemään näin, jotta sai enemmän poliittista huomiota tälle asialle ennen noita tiistain neuvotteluja. Ja se toimii erittäin hyvin. Ja sitten viime yönä Gazprom taas täytti kaikki putket. Ja, das war mir auch entgangen. Ich danke für den Hinweis. Das hatte ich nicht mitbekommen. Tämä oli hyvä vinkki. Tällä tavoin päästiin hyvän tuloksen. Tämä selittääkin kaiken. Fannisteroi seuraavaksi. Voorzitter, na, na deze vorige, vorige bijdrage... Puheenjohtaja, Näiden puheenvuorojen jälkeen pohdin, mihin superlatiivit vielä tässä päättyvät. No, tämä on älykäs ehdotus. No, vitsit vitsinä. Nyt olemme päässeet sen vaiheen ohi, jos puhutaan ainoastaan tau- taustoista. Nyt on tarkoitus käsitellä tuloksia ja tämän viikon tapahtumat osoittavat, että tarvitsemme välttämättä uusia välineitä, jotta solidaarisuutta voidaan toteuttaa myös käytännössä. Jos katson tätä tekstiä ja sitä, että kaasun koordinaatiryhmä saisi paremman painoarvon, eh, tähän liittyy selkeä alueellinen ulottuvuus, niin kaasumarkkinat toimivat. Ja uskon, että tämän kaltaisella toimintatavalla todella täydennämme kaasuyhteisöä, niin kuin olemme toivoneetkin. Ja näin sadan aikaan konkreettista solidaarisuutta ja yhteyksiä. Ja tästä täytyy puhua, kun tätä toteutetaan. Vaikka halutaankin vetää yhtä köyttä, niin tämä osoittaa, että tarvitaan kriisi, jotta todella tehdään sitten jotakin yhdessä. Ja kriisin aikana aletaan pohtia asioita maakaasun suhteen ja muuten. Mitä tulee näihin yhteensopivuuksiin, siitäkin voidaan vielä laajastikin keskustella. Ja tietenkin tästä tulee vielä monia ehdotuksia. Korostaisin myös sitä, mitä Turme sanoi. Tässä on tehty hyvää työtä ja se pitää saattaa pikaisesti päätökseen. Ja Vidal Quadras on tehnyt monilla aloilla erinomaista työtä. Kun tässä nyt kiitellään, niin haluaisin kiittää myös useita avustajia ja muita, jotka ovat tehneet tässä työtä sekä sihteeristöä että muita jäseniä komissiotakin. Kuten tiedämme, matkan varrella käydään todella paljon pieniä yksityisiä neuvotteluita, joihin kuuluu valtaisasti aikaa. Haluaisin kiittää tässä kaikkia osapuolia. Szymanski seuraavaksi. Ja oczywiście gratuluję sprawozdawcy. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää. Hän on tehnyt huomattavaa työtä ja ponnistellut paljon. Tämä asetus on erittäin tärkeä. Ja tietysti tavoitteemme on saada aikaan kompromissi, jonka täytyy vastata odotuksia. Parlamentilla oli kunnianhimoisempi kanta aluksi – ja sitten on tiettyjä kysymyksiä, joihin meillä on erilainen kanta kuin neuvostolla. Esimerkiksi käänteisvirtauksen neuvosto on vaatinut, että esimerkiksi Amalin putken suhteen investoijat eivät voi käyttää käänteisvirtaa. Eli Venäjä on käyttänyt poliittista painostusta ja tämä putki pitää sulkea, mikäli asiat eivät mene hyvin. Sitten oikeudelliset olosuhteet. Puhun nyt näistä uudelleen vientilausekkeista ja määränpäälausekkeista. Meillä on jotain yleisluontoisempaa ja toivottavasti tämä nyt ei johda tilanteeseen, jossa komissio katsoo, että sen tarvi hoitaa tehtäviään. Ja täytyy varmistaa, että markkinoiden toimintaa ei haitata. Ja sitten kriisinhallinta, alueellinen kriisinhallinta, käsite on nyt otettu mukaan. Mutta meidän täytyy varmistaa, että me joudut tilanteeseen, jossa EU ei tunne olemassa vastuussa alueellisista kriiseistä. Koko EUhan kärsii kaikista kaasun toimituksen häiriöistä. Meillä on oikeudellisia ratkaisuja, jotka tällä hetkellä eivät välttämättä ole riittäviä, ja sitten EUn oikeudellinen edustus – neuvosto on heikentänyt tätä ja mielestäni neuvosto on väärässä, kun se rajoittaa meidän mukanaoloamme poliittisissa kysymyksissä, erityisesti mitä tulee ulkosuhteisiin. Toivottavasti tämä ei merkitse, että seuraavia kaasukriisejä käsitellään vain kaupallisina kriiseinä. Näillä ongelmilla on myöskin poliittinen ulottuvuus. Ja itäisten jäsenvaltioiden hallitusten pitää saada poliittista tukea EUlta, muuten osoitamme heikkoutemme. Mutta yleisesti ottaen kompromissi on hyvä. Me olemme onnistuneet pitämään kiinni monista säännöistä, jotka ovat hyvin hyödyllisiä. Riira Madurel seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain puhua ryhmäni nimissä, koska Svoboda ei päässyt näin aikaisin. Hän oli tulossa vasta puolen päivän maissa. Halusin onnitella Vidal Quadrasia hänen työstään ja hänen lämpimistä sanoistaan Espanjan puheenjohtaja valtiona sitä kohtaan. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja hän on saanut aikaan näitä kiireellisiä tuloksia, joita tuolla tarvitsimme. Näitä kriisejä on aivan liian usein ja olemme liian riippuvaisia kolmasista maista ja nämä vaikutukset vaikuttavat hyvin tuhoisasti talouksiimme. Tämä mietintö on selkeä edistys askel kohti tavoitteitamme, joita meillä eurooppalaisilla on, eli toimitusvarmuus, järkevät hinnat ja ympäristön kunnioittaminen. Nämä saavutetut toimet ovat tärkeitä ja tässä on päästy myös merkittäviin sopimuksiin, jotka osoittavat, kuinka hyvä neuvottelija esittelijä on. Haluaisin häntä onnitella. Kiitos. So, ich bedanke mich Kiitoksia. Nyt voimmekin päättää tämän kohdan käsittelyn. Toivottavasti tulevina viikkoina ja kuukausina saamme tämän päätöksen koko parlamentissa. Nyt toivotan tervetulleeksi Espanjan tiede- ja innovaatioministerin Pedro Calvon. Hän edustaa siis ministeri Kristina Garmendia, joka ei valitettavasti päässyt paikalle. Olemme siitä pahoillamme. Oli mukava, että hän oli täällä Olemme tavanneet häntä myös Espanjassa ja olemme keskustelleet hänen kanssaan. Mutta kiitos, että te tulitte paikalle tänne auttamaan meitä. Puheenvuoro on nyt teidän, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Aluksi minun täytyy pyytää anteeksi siitä, että saavuin näin myöhässä parlamenttiin. lennonjohtajien lakko esti minua tulemasta paikalle lähes kaksi tuntia myöhässä. Ja aluksi haluaisin pyytää anteeksi myöskin ministerin puolesta, Kristina Garmendion puolesta. Hän ei nyt päässyt tänään paikalle, niin kuin hän olisi halunnut. Hänet kutsuttiin tärkeään kokoukseen hallitukseen. On ilo olla täällä valiokunnassa ja kertoa teille tuloksista Espanjan puheenjohtajakaudesta tutkimuskysymyksissä. Kun tiedeministeri Kristina Garmendia 28. tammikuuta esiintyi täällä, Espanja oli juuri ottanut neuvoston puheenjohtajuuden hetkellä, joka oli tärkeä institutionaalisesti ja poliittisesti EU:ssa. Meillä oli uusi sopimus, uusi komissio, joka odotti parlamentin ratifiointia, uusi 2020 strategia, joka piti vielä määritellä, ja esityslista, joka oli hyvin täynnä kilpailukykyyn ja tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Näiden lisäksi myöskin talous- ja rahoitusmaailma oli ja on edelleen hyvin monimutkainen. Näistä ongelmista huolimatta Puheenjohtajakautemme oli kunnianhimoinen ja aktiivinen, emmekä halunneet tinkiä mistään alkuperäisistä tavoitteista. Jotta pääsimme tavoitteisiin, meillä oli intensiivinen ohjelma, jonka painopistealueet, kuten muistanette, jaettiin kolmeen alaan. Integraatioon, osallisuuteen ja inkluusioon. Integraatiolla haluamme korostaa, kuinka tärkeää on ottaa tutkimus- ja kehityspolitiikka eurooppalaisen hankkeen keskiöön. Eurooppalainen tutkimusalue pitää tutkia integroidusti ja se pitää liittää muihin innovaatiopolitiikan aloihin. Erityisesti nyt kun meillä on uusi 2020-strategia ja tavoitteet, jotka vaikuttavat jäsenvaltioihin. Integraation osalta olemme edenneet konkreettisissa asioissa, mitä tulee Euroopan tutkimusalueen hallinnointiin – Olemme uudistaneet rakenteita ja mekanismoja Euroopan tutkimusneuvostossa. Ja jotta antaisimme sille enemmän poliittista arvoa, olemme uudistaneet myöskin tieteellistä ja teknistä tutkimuskomiteaa. Tästä lähtien sen nimeksi tulee ERA-komitea ja mukaan otetaan enemmän jäsenvaltioita, kun luodaan yhteistä strategiaa Euroopan tieteelle. Samanaikaisesti olemme edistäneet integroitua Eurooppaa käsittelemällä eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuutta ja uraa, erityisesti kilpailukykyneuvostossa maaliskuussa. Ja sen jälkeen, kun esittelimme johtopäätöksiämme ensimmäistä kertaa työllisyysneuvostossa, ja meistä tämä oli tärkeä askel, jotta voimme edistää viidennettä vapautta Euroopassa, eli tiedon vapaata liikkuvuutta. Tämä aloite on saanut hyvän vastaanoton neuvostossa ja myöskin komissiossa. Sitten Eurooppa 2020-strategia. Haluaisin todeta, että kahdessa kilpailukykyneuvostossa ja myöskin helmikuun epämuodollisessa kokouksessa käsiteltiin muutamia teemoja ja myöskin sitä, kuinka tärkeää on ottaa mukaan tavoitteita ja indikaattoreita, joita on luotu Euroopan tutkimusalueen näkökulmasta. Esille kävi erityisesti tarve ottaa mukaan indikaattoreita, jotka heijastelevat prosesseja ja tutkimuksia investoinneista tutkimukseen ja innovaatioon. Toivottavasti komission maaliskuinen ehdotus, joka liittyy näihin investointeihin ja joka, jonka neuvosto hyväksyy, syyskuussa myöskin heijastelee tätä lähestymistapaa. Me olemme käsitelleet erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tieteellisiin infrastruktuureihin, joka oli mukana suurten infrastruktuurien tiekartassa, julkisen ja yksityisen tahon yhteistyö ja naisten tukeminen eurooppalaisessa tieteessä ja teknologiassa. Nämä kysymykset on otettu mukaan johtopäätöksiin – jotka hyväksyttiin edellisessä neuvostossa. Ja mitä tulee integraatioon, jota Espanja on edistänyt neuvoston johtopäätöksissä, meidän pitää antaa poliittisia ohjeviivoja komissiolle ja jäsenvaltioille liittyen seuraavaan eurooppalaiseen tutkimus- ja innovaatiosuunnitelmaan, joka toivon mukaan estellään syyskuussa. Puheenjohtaja, valtio Haluaisin myöskin miettiä innovatiivista Eurooppaa, jotta voisimme edistää tiettyjä asioita, jotka meidän mielestämme ovat nyt oikeassa hetkessä, jotta ne voidaan ottaa käsiteltäväksi komissiossa. Näitä on viisi. Rahoitus, markkinat, hallinnointi, alueet ja ihmiset. Sitten toinen pilari, eli osallisuus. Me halusimme, että tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat olivat niistä yhteisöllisiä, kansallisia ja hallitusten välisiä. Niitä pitää alkaa toteuttaa, jotta voimme vastata suuriin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Uudet energialähteet, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, sairaudet ja myöskin talouskriisi. Tämän vastauksen pitää olla tehokas. Meidän pitää yksinkertaistaa tutkijoiden työtä. Tällä tavalla haluaisin myöskin todeta, että puheenjohtajavaltion keskeinen viesti tutkimusministerien kokouksessa 8. helmikuuta San Sebastianissa, San Sebastianissa johti San Sebastianin julkilausumaan, jonka nimi oli Tiede elvytyksessä ja talouskasvussa tässä ja nyt. Kaikki jäsenvaltiot tukivat tätä ja siinä korostetaan tutkimuksen ja tieteen merkitystä, kun yritämme nyt selvitä talous- ja rahoituskriisistä. Myöskin julkisessa politiikassa meidän täytyy helpottaa pääsyä eurooppalaisiin ohjelmiin, ja niiden pitäisi olla yksinkertaisempia ja tehokkaampia. Kuten tiedätte, yksinkertaistaminen oli yksi painopistealueista puheenjohtajavaltio Espanjalle, ja siitä tulee hyvin merkittävä teema neuvostossa – yhteisön toimielimissä ja myöskin kaikille tahoille, jotka ovat mukana hankkeissa ja puiteohjelmassa ja erityisesti pk-yrityksille. Me katsomme, että yksinkertaistaminen on ehdoton edellytys, jotta voimme edelleen rakentaa Euroopan talousaluetta, jotta Eurooppa 2020 strategiasta tulee menestys, ja meidän pitää toimia laaja-alaisesti, eikä pidä vain rajoittua yksinkertaistamiseen, vaikka niitäkin tietysti tarvitaan. Meidän pitää muuttaa paradigmaa, jonka avulla voimme siirtyä luottamuksesta tutkimukseen, jonka avulla saadaan laadukkaita tietoja. Ja pk-yritysten osalta uskomme, että näistä muutoksista on hyötyä ja ne voivat optimoida ponnisteluitaan ja keskittyä käyttää resursseja tutkimukseen ja vähentää byrokraattisia kuluja. Asian näkee Espanja näin, ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä siitä, että olemme edistäneet tiettyjä johtopäätöksiä toukokuun neuvostossa. Sitten sosiaalinen ulottuvuus integraation ja osallisuuden lisäksi on vielä kolmas pilari, joka liittyy siis inkluusioon. Inkluusiolla tarkoitetaan, että tieteen ja tutkimuksen on oltava selkeämmässä roolissa, kun torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Puheenjohtajavaltio on halunnut toimia niin, että Euroopassa edistetään sitoutunutta tutkimusta. Olemme halunneet täydentää näkemystä suurista haasteista, joista puheenjohtajavaltio Ruotsi puhui, ja olemme niistä täysin samaa mieltä, ja olimme mukana niiden kehittämisessä, ja halusimme ottaa mukaan myöskin köyhyyden ja epätasa-arvon torjumisen. Puheenjohtajavaltio on toiminut näin kymmenen vuotta sen jälkeen, kun julistettiin vuosituhannen kehitystavoitteet, ja myöskin on ollut eurooppalainen köyhyyden vastainen vuosi ja olemme todenneet, että inhimillisessä kehityksessä tutkimuksella ja teknologialla on merkittävä potentiaali. Neuvoston johtopäätöksissä toukokuussa korostettiin ensimmäistä kertaa, kuinka tärkeää on kehittää sosiaalista ulottuvuutta Euroopan tutkimusalueella. Tällä voidaan edistää tiedettä ja teknologiaa ja lisäksi voidaan miettiä yhteistyötä kehityksen ja tutkimuksen välillä. Ja tämän, näin voimme myöskin vähentää köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Tämä liittyy suoranaisesti 2020 strategiaan ja prioriteettina on edistää sosiaalista integraatiota. Lainsäädännön kannalta puheenjohtajavaltio on tyytyväinen siihen, että se on täysin saattanut päätökseen kaksi aloitetta uuden Lissabonin sopimuksen puitteissa ja yhteispäätösmenettelyssä. Kyseessä on parlamentin ja neuvoston päätös, joka liittyy yhteisön osallistumiseen yhteiseen tutkimus- ja kehitysohjelmaan Itämeren osalta. Siinä on mukana monia jäsenvaltioita ja myöskin parlamentin ja neuvoston asetus liittyen eurooppalaiseen maanseurantaohjelmaan ja alku toimintaan 2011-2013. Sitten haluaisin vielä kiittää parlamenttia hedelmällisestä yhteistyöstä toimijoiden välillä näiden hankkeiden toteuttamisen aikana ja myöskin erinomaisesta työstä kahta esittelijää, Leena Eikiä ja Norbert Lantea, jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet näiden haasteiden saavuttamiseen. Kuuden kuukauden aikana tiedeministeriö on järjestänyt epämuodollisen ministerikokouksen San Sebastianissa ja kaksi kilpailukykyneuvostoa, joissa on, saatiin aikaan eurooppalainen konsensus yli 30 asiasta ja myöskin 40 lainsäädäntökysymyksestä, joita ministeriö ja sen eri elimet järjestivät. Uskomme, että Lissabonin sopimuksen Eurooppa on antanut kansalaisille enemmän ääntä ja myöskin tavallaan puheenjohtajavaltio on pyrkinyt vaikuttamaan tähän. Haluaisin korostaa, että hyvästä osallisuudesta johtuen on ollut mahdollista myöskin ottaa mukaan tahoja tieteestä ja innovaation alalta ja vaikuttaa johtopäätösten avulla hyvin merkittävällä tavalla aiheisiin, joita käsiteltiin kilpailuneuvostossa puheenjohtajakautemme aikana. Lopuksi haluaisin vielä todella, että puheenjohtajavaltio Espanja on ponnistellut erityisesti ja vaikuttaa merkittävästi siihen, että saadaan aikaan eurooppalainen konsensus kestävästä rahoituksesta suuren kansainvälisen infrastruktuurin ITERin osalta. Hyvät parlamentin jäsenet, olen pian päättämässä puhettani. Ja kuten alussa totesin, me tiesimme puheenjohtajakauden alussa, että edessämme oli huomattavia haasteita. Ne eivät kuitenkaan olleet mahdottomia. Ja kuten sanoin, silloin astui voimaan uusi sopimus ja olimme samassa uuden komission. Mutta se ei ole syy olla olematta aktiivinen ja kunnianhimoinen, kun yritämme edetä tiedon Eurooppaa kohti. Me emme saa unohtaa nykyhetkeä ja kansalaisten Eurooppaa. Eurooppa, joka on nyt kaikkein vaikeimmassa taloustilanteessa vuoden 29 kriisin jälkeen. Lopuksi uskomme, että olemme vaikuttaneet merkittävällä tavalla tulevaan eurooppalaiseen tutkimusalueeseen ja olemme parantaneet seikkoja, jotka liittyvät eurooppalaiseen tutkimukseen, ja jo, joissa tapauksissa ne ovat nyt ensimmäistä kertaa otettu eurooppalaiselle esityslistalle. Olen hyvin tyytyväinen voidessani todeta, että puheenjohtajavaltio Espanja on saavuttanut menestyksekkäästi tavoitteet ja poliittiset tavoitteet, joita sillä oli aluksi. Meillä on ollut hyvin paljon erilaisia ohjelmia ja konferensseja. Kuitenkin täytyy muistaa, että Euroopan tiede ja innovaatio on tärkeiden haasteiden edessä ja monet liittyvät nyt hyvin herkkään talous- ja rahoitustilanteeseen. Ja myöskin on kiireellistä, että jäsenvaltioissa päätetään, mihin käytetään julkisia resursseja, jotka ovat vähäisiä valtaosassa maista. On tärkeää, että jäsenvaltiomme edelleen investoivat tulevaisuuteen, tutkimukseen ja kehitykseen, innovaatioon. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeä rooli kaikilla teillä on täällä Euroopan parlamentissa. Se on tärkeää hyvin monien päätösten osalla, jotka vaikuttavat yhteisön talousarvioon seuraavina vuosina. On välttämätöntä, että tämä näkemys tämänhetkisestä ja tulevasta Euroopasta, joka toivottavasti on meille yhteinen, voidaan jakaa myöskin kansalaisten keskuudessa joka viime kädessä on se syy, miksi me luomme politiikkaa ja joille olemme tilivelvollisia. Siksi on tärkeää, että te myöskin tuette sitä, että Euroopan unionin ja jäsenvaltiot eivät luovu tutkimuksesta, innovaatiosta ja kehityksestä. Tämä on yksi viimeisiä asioita, joita puheenjohtajavaltio Espanjan hoitanut, ja haluaisin vielä kiittää yhteistyöstä tämän puheenjohtajakauden aikana. Ja haluaisin kiittää, haluaisin Belgialle ja Unkarille antaa kaikkea tukea ja toivon kaikkea parasta näissä tehtävissä, joita meillä on edessämme. Myöskin toisaalta haluaisin julkisesti kiittää kaikkia henkilöitä, jotka ovat mahdollistaneet sen, että olemme onnistuneet siinä, että puheenjohtajavaltion Espanjan tavoitteet on saavutettu, ne, jotka määrittelimme ensimmäinen tammikuuta. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja haluaisin kiittää kiittää siitä, että olette täällä paikalla. Kiitos. Ganz, ganz herzlichen Dank für die... Äh, Kiitoksia näistä tiedoista, yhteenvedosta ja myös hyvästä yhteistyöstä. Meillä on nyt täällä puheenvuoropyyntöjä ensimmäinen heistä on Riera Maturella. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää teitä, herra Petris, sitä, että tulitte tänne valiokuntaan ja onnitella teitä ryhmäni nimissä siitä työstä, jota olette tehneet ministeriössänne näiden kuuden kuukauden aikana. Paljon on saatu aikaa, selvititekin tätä hyvin. Tässä on tehty tiivistä yhteistyötä kunnianhimoisen ohjelman eteen, joka on ollut hyvin rakent- hyvin rakennettu ja ministeri Armenia esitteli meille tämän ohjelman kautenne alussa. Ja se oli hyvin samansuuntainen kuin tämä valiokunta toi, on toivonut ja tässä on päästy hyvin pitkälle. Kaikesta siitä, mitä puhuitte, haluaisin ottaa ensinnäkin esiin ne edistysaskeleet, joita on saatu aikaan eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämisessä. Mainitsitte nämä eri pilarit, liikkuvuusinfrastruktuurit, hallinto ja niin edelleen. Puhuitte näistä erittäin hyvin, mutta minä haluaisin korostaa sitä tosiasiaa, että ensimmäistä kertaa neuvoston hyväksymissä päätelmissä todella korostettiin tätä ERAn sosiaalista ulottuvuutta ja haluaisin onnitella teitä ryhmäni nimissä erityisesti tästä. Usein kuitenkin, herra Petris, on vaikea siirtyä sanoista tekoihin. Ja tähän liittyen haluaisinkin esittää teille kysymykseni. Miten toivotte, että komission päätelmät tästä eron sosiaalisesta ulottuvuudesta todella heijastuvat eurooppalaisissa ohjelmissa? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy innovaatioihin ja on kuitenkin samansuuntainen – Espanjan puheenjohtajakauden innovaation suuntaviivat, millä tavalla ne voivat näkyä yhteisön tasolla tai toisaalta jäsenvaltioissa. Ja lopuksi haluaisin onnitella niistä toimista, joiden avulla on edistetty tieteessä molempien sukupuolten läsnäoloa meidän täytyy käyttää koko potentiaali, jota meillä on käytössä. Me ainoastaan puolta siitä. Ja meidän täytyy olla johdonmukaisia arvojemme kanssa ja tätä kautta pääsemme myös tavoitteisiimme. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Herzog. Eh, thanks, eh, eh, thanks minister. Kiitoksia Kiitos myös ministerille. Vain pari asiaa. Ensinnäkin halusin onnitella Espanjaa puheenjohtajavaltiona, kun kriisi iski täydellä voimalla, niin ajattelin, että kaikki voimat keskitetään tuonne talousasioihin, mutta te ette näin toimineet. Minusta se oli hyvä asia, että edelleen tutkimus- ja innovaatioasiat pidettiin siellä asialistan kärjessä, vaikka kaikki halusivat saman aikaan puhua vain rahasta. Halusin onnitella teitä myös saavutuksistanne EU 2020 asioissa ja Euroopan tutkimusalueen asioissa. Haluaisin erityisesti kiittää teidän tiimiänne täällä Brysselissä. Meillä on ollut heidän kanssaan erittäin hyvää yhteistyötä. Haluaisin kysyä näistä budjettikeinoista, esimerkiksi innovaatiopolitiikan, ITERin, avaruusohjelman näiden tiimoilta. Tämä on teollisuusvaliokunta. Me emme halua olla leikkaamassa hankkeita seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Meidän pitää säästää se ja toivottavasti olette tästä samaa mieltä. Edessä ei ole niinkään talousarviohaaste, rahallinen haaste, vaan kyse on demokratiasta meidän täytyy hyödyntää kaikkia Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Onko teillä rohkeutta horjuttaa Ekofinin valtaa ja todella toteuttaa ne kaikki mahdollisuudet, joita Lissabonin sopimus myös tutkimuksessa innovaatioissa tarjoaa. Me kyllä pyrimme tukemaan ja auttamaan teitä parhaamme mukaan. Kiitos. Lange. Kiitoksia sitten Delange. Langen. Kiitoksia puheenjohtaja, ministeri. 3. maaliskuuta neuvo- kilpailuneuvostossa neuvosto totesi selkeästi, että meillä pitää olla eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Ja neuvosto oli vaatinut, että komissio esittäisi julkilausuman ja komissio on sitä laatinut. Ehkä te, ministeri, voisitte vielä kertoa, mitä elementtejä te, kun ajatellaan innovaatiota, ja miten se otettaisiin mukaan tällaiseen julkilausumaan, joka liittyy integroituun teollisuuspolitiikkaan, ja millä tavalla tämä vaikuttaa teidän työhönne, kun ajatellaan tutkimusta ja innovaatiota. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia sitten Kiitoksia. Mekin EPP arvioimme myönteisesti näitä eri kilpailevia voimia sekä tutkimusta ja kehitystä. Belgian täytyy käsitellä jatkossa edelleenkin näitä kysymyksiä. Sitten tästä Euroopan tutkimusalueesta ja hallinnosta ja muista kysymyksistä, joita Belgia täytyy käsitellä puheenjohtajakaudellaan. Mitä voitte vielä tästä sanoa? Onko teillä ollut jo virallisia, epävirallisia tapaamisia – Ajattelen tässä innovaatioviikkoja. Mukana on, ovat varmasti kunnat ja alueet, paikallisedustus. Ja kysyisin, koska te otitte esiin tämän sosiaalisen ulottuvuuden, parlamentissa tehdään tiettyä yhteistyötä eri tasojen kanssa. Oletteko ajatelleet tässä alueellista yhteistyötä? Tämähän on tavoite, joka muotoillaan Lissabonin sopimuksessa. On hyvä, että Euroopassa on tutkijoita, jotka liikkuvat vapaasti, mutta silti heillä täytyy olla jokin vakaa paikka, josta käsin he voivat toimia. Ja tähän liittyvät tietenkin yritykset. Minkälaista edistystä tässä asiassa on saatu aikaiseksi ja miten rahastot ja alueet ovat tässä mukana? Kiitos sitten herra Weber. Monsieur le secrétaire d'État, la présidence espagnole... Puheenjohtajavaltio Espanja, ja onnittelen heitä siitä, on korostanut tutkimuksen ja innovaation kehitystä EUn tasolla. Itse olen Kiinan valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja olen nähnyt, millä nopeudella nousevat taloudet vahvistuvat tutkimuksen ja innovaation alalla. Puhun nyt Kiinasta, mutta voisimme puhua myöskin yhä enemmän Intiasta ja tietyistä muista maista, ja me olemme nyt todellakin Yhdysvaltojen, siellähän jatkuvasti pyritään eteenpäin, ja sitten suuren nousevien talouksen välillä. Ne etenevät hämmästyttävällä nopeudella. Ja esimerkiksi Intiassa tuotetaan 300 000 tietotekniikka-insinööriä vuosittain. Ja se ei vaikuta ainoastaan tutkimukseen siellä, vaan myöskin täällä – tutkimuskeskuksia siirretään näihin maihin, joten voimme olla vain iloisia siitä, että olette korostanut tätä seikkaa. Ja toivottavasti seuraavat puheenjohtajavaltiot ja muutkin tahot toimivat tällä alalla. Sitten milläkin olisi vielä yksi kysymys. Eli mikä nyt on tilanne, millaista edistystä on tapahtunut ja mitä voimme odottaa eurooppalaisten patenttien osalta – Nehän ovat yksi akilleen kantapäitä meidän toiminnassamme tällä alalla. Merci, euh, Claude Turmes. Kiitos sitten Claude Turmes. Thank you. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös ministerille. Täällä monet kollegat ovat jo ottaneet esiin sen, että Meillä on ollut päällä todella vakava kriisi viimeisen kuuden, kahdeksan kuukauden aikana. Ja erityisesti Espanjaa tämä kriisi on koskettanut saman aikaan, kun se on ollut EUn puheenjohtajavaltio, joten siksi arvostamme sitä, että olette pystyneet pitämään eurooppalaisen näkökulman toimissanne edelleen mukana. Tiedämme, että tämä on teille vaikea aikaa ja siksi arvostamme todella paljon panostanne puheenjohtajavaltiona – Haluaisin puhua tästä SAT-suunnitelmasta. Tehän olette eräs maailman johtavia valtioita, esimerkiksi aurinkoteknologiassa, tuulivoiman käytössä. Tässä SAT-rahastossa nyt tärkeässä asemassa on kuitenkin rahoitus. Se on kriittinen kysymys suorastaan. Voisitteko nyt tämän puolen vuoden puheenjohtajuuskauden jälkeen kertoa hiukan siitä, miten tässä nyt edetään? Voisitteko linkittää sitä hiukan talousnäkymiin tai päästökaupasta saataviin tuloihin, jotta saisimme hiukan käsitystä siitä, miten tässä asiassa päästään eteenpäin? Olette perineet myös erittäin vaikean asian, eli ITERin rahoituksen. Työryhmä kokoontuu nyt perjantaina tuon asian pariin. Onko teillä jo käsitystä siitä, mistä tämä puuttuva 1,4 tai 5 miljardia euroa saadaan, jotta ITER saadaan käyntiin vuoteen 2013 mennessä? Nyt tarkastellaan ilmeisesti sellaisia asioita kuin lainaa Euroopan investointipankilta. Minulla on saksalainen kollega, joka sanoo, että tällaista ei tulla hyväksymään, koska odotetaan, että niitä rahoja ei koskaan saada takaisin, eli se ehdotus tuskin menee läpi. Pitäisi siis saada lisää rahaa kansallisista talousarvioista, ja sekin on vaikeaa. Edustaja Herzog mainitsikin jo tämän asian. Ne 1,4 miljardia euroa pitäisi siis ottaa eu EUn talousarviosta vuosina 2012 ja 2013. Miten tämä sitten oikein voidaan toteuttaa? Ymmärsin, että te olette myös Galileon puolesta puhuja. Piditte juuri kauniin puheen eurooppalaisen tutkimuksen tärkeydestä. Mistä rahat saadaan? Onko teillä käsitystä siitä, mitä EUn talousarviosta voidaan karsia vuosina 12 ja 13, jotta saadaan kasaan ne 1,4 miljardia euroa, koska niitä tarvitaan? Kollega Enschu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru și eu la... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin vuorostani halusin todeta, että te olette toimineet merkittävällä tavalla Espanjan kauden aikana. Uskon, että kyse on yksi hedelmällisistä esityslistoista puheenjohtajakauden aikana. Ja meillä on yksi lyhyt kysymys, jonka olen jo esittänyt tässä valiokunnassa. Eli kyse on siitä, että kun on kaikkia näitä innovaatio- ja tutkimusstrategioita, jotka liittyvät tulevaisuuden rahoitukseen, meillä pitäisi olla käytössämme jotain, jonka avulla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden hankala tilanne. Eli pitäisi olla mahdollisuus osallistua näihin hankkeisiin ja saada rahoitusta vähän pragmaattisemmalla tavalla. Meidän pitää kiinnittää enemmän rahoituskysymyksiin huomiota. Kiitos. Gut, ich bedanke mich herzlich eine... Kiitoksia. Tässä tuli paljon huomiota lisää kysymyksiä. Nyt haluaisin pyytää teitä vastaamaan mahdollisimman laajasti näihin kysymyksiin. En, primer lugar, agradecer. Aluksi haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroistanne ja siitä, miten ja kuinka sanoitte asioita. On ollut erittäin hienoa voida johtaa näiden kuuden kuukauden aikana tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioon liittyviä politiikkahankkeita, joten aluksi kiitos. Joissakin puheenvuoroissa useasti toistettiin samoja asioita ja yritän vastata näiden kysymysten esittämisjärjestyksessä – mutta jos haluatte lisää tietoa, niin olen kyllä ne myöhemminkin. Voisi lähteä liikkeelle Riira Madurellin esittämästä kysymyksestä. Hän viittasi erityisesti tutkimusalueen kehittämiseen ja erityisesti kahteen näkökulmaan. Ensinnäkin tähän sosiaalisen ulottuvuuteen johon muutkin viittasivat. Tämä on tutkimuksessa hyvin tärkeä kysymys. Ja sosiaalisuuteen liittyy juuri sosiaalisen vastuun henki ja käsite. Ja uskomme, että jos sosiaalisuus toteutuu tutkimuksessa, niin silloin Kansalaiset arvostavat toimiamme, koska he tuntevat paremmin ja tietävät paremmin, mitä teemme. Ja tämä vahvistaa toimiamme. Ja kuten totesinkin puheessani, nyt on todella aika siirtyä sanoista tekoihin. Ja on hyvin helppoa puhua näiden asioiden sosiaalisista sitoumuksista, mutta konkretian aikaansaaminen politiikassa on hyvin hankalaa. Usein tähän liittyy monia esteitä. Ehkä olemme tähän mennessä saaneet aikaan enemmänkin abstraktisia toimia kuin konkreettisuutta, mutta haluamme kuitenkin päästä eteenpäin erityisesti tässä nykyisessä talouskriisissä. Mitä sitten tulee siihen, että kansalaiset tutustuisivat paremmin siihen, mitä teemme? On ollut oikein hienoa, että sata 000 ihmistä on ollut mukana erilaisissa hankkeissa, joita ollaan laatimassa ja luomassa. Ja on hyvin tärkeää tietää, mitä kansalaiset ovat asioista mieltä. On hyvin merkittävää, että kuuntelemme heitä ja painopistealueidemme täytyy heijastella sitä, mitä kansalaiset toivovat tärkeissä kysymyksissä, kuten terveydenhuollossa, vesikysymyksissä ja niin edelleen. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Sitten tois, toinen kysymys. Yritän puhua nyt hieman lyhyemmin. Jos oikein ymmärsin, innovaatiopolitiikkoihin ja tähän politiikan liittyvä kannustin on ollut todella hyvin tärkeä kaikissa hallituksemme töissä. Meillä on nämä viisi pilaria, joista puhuin. Tässäkin jäsenvaltioiden rooli on tärkeä. Mutta viitan tässä nyt Espanjan. Jotta innovaatiopolitiikkaa saadaan eteenpäin Euroopan tasolla, olen pyrkinyt konkretisoimaan kansallisia tai Espanjan kansallista innovaatio-ohjelmaa. Tässä on jo monenlaisia hankkeita vuodelta 2010 ja viitataan jo vuoteen 2011 niin, että on otettu huomioon kaikki nämä viisi pilaria. Ja erityisen tärkeää, tärkeässä asemassa ovat olleet juuri ihmiset. Tätä olemme halunneet korostaa myös ministerineuvostossa ja toivottavasti tämä hyväksytään. Espanjan hallitus ei halua olla mikään esimerkki, mutta ainakin haluamme, että pohditte näitä asioita, niistä voi olla ehkä hyötyä ja kokemukset näistä asioista voivat olla ensimmäinen esimerkki siitä, mitä on jo toteutettu mitä yleisellä tasolla Espanjan puheenjohtajakautensa on saanut aikaan. Täällä puhuttiin toisessakin puheenvuorossa sosiaalisesta mukaanotosta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Ja puhuttiin kahdesta eri lainsäädäntöaloitteista, jotka koskevat GMESiä. Ja sitten tämä ITER kysymys. En varmastikaan pysty vastaamaan koko tähän kysymykseen henkilökohtaisesti, mutta voin sanoa, että kilpailukykyneuvostossa ministeri otti sen sitoumuksen, että hän tekee työtä aivan loppuun asti, jotta löydettäisiin paras mahdollinen ratkaisu tähän merkittävään ongelmaan, kuten tekin olette sanoneet. Ehkä tässä ei tarvitse puhua mistään diagnoosista. Tiedämme tarkkaan, mitä ongelmia meidän täytyy ratkaista. Ja meillä on siis työryhmä, jota johtaa tässä vieressäni istuva pääosaston johtaja. Ja tämä ryhmä tekee todella tiiviisti töitä sen eteen, että näissä muutamassa päivässä, joita meillä vielä on aikaa, päästäisiin mahdollisimman pitkälle siinä, että ratkaisu löytyisi. Oli, en tiedä, pääsemme nyt aivan sataprosenttiseen ratkaisuun, mutta kuitenkin. Ja koska ongelma on niin monimutkainen ja koska nyky taloudellinen tilanne on niin hankala, ja koska tämä hanke on niin tärkeä, mielestäni kaikkein tärkein, niin meidän täytyy löytää sellainen ratkaisu, jossa voimme yhdistää eri lähteet ja tätä kautta ratkaista ongelma. En tiedä, kannatatteko puiteohjelmaa, tai minulta kysyttiin tästäkin. En voi kuitenkaan vastata tähän suoraan, mutta sanoisin, että ratkaisun tulisi koostua eri osasista. Ja tämä on se henki, jossa, jonka mukaisesti tässä työryhmässä on tehty töitä saman kilpailukykyneuvoston kokouksessa. Sitten minulta kysyttiin, onko meillä rohkeutta toimia. Kyllä meillä rohkeutta on. Ja haluammekin tätä kautta saada aikaan parhaan mahdollisen ratkaisun ja sen, että pidetään kiinni sitoumuksista, joihin on lähdetty, niin että ratkaisu olisi taloudellisestikin mahdollisimman hyvä. Ja sitten se, mitä Lange puhui, tästä kolmesta lähestymistavasta. Hän puhui innovaatiosta ja viittasi myös siihen, mihin Riera viittasi. Espanjan hallitus on laatinut strategian, jossa nämä viisi pilaria ovat mukana. Tässä keskitytään myös teollisuuteen, eli lähestymistapa ei ole pelkästään akateeminen, vaan tässä todella halutaan myös yritysmaailman mukaan – Ja toivottavasti toimemme saavat tukea syksyllä, kun keskustellaan tästä innovaatio- ja tutkimussuunnitelmasta. Sitten Wire. Tämä oli siis Granadan kokouksessa esillä. Täällä kysyttiin tästä alueellisesta edustuksesta ja tämä todella on hyvin läsnä. Eri hallinnon tasot ja eri aluetasot, ne täytyy sovittaa yhteen ja uskomme, että sosiaalinenkin ulottuvuus voidaan oikein toimin yhdistää tähän maantieteelliseen edustavuuteen. Ja kun puhuttiin siitä, että pitäisi saada aikaan yksinkertaisempia menetelmiä, niin se pitää sovittaa yhteen myös eri ohjelmien välisen synergiaan. Eli ei ole järkevää edistää ohjelmia ainoastaan erillään toisistaan, vaan niitä täytyy yhdistää ja yhteen sopivuudesta paljon puhutaankin. Ja se voisikin olla tällainen johtoajatus sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessakin. Meidän täytyisi todella lisätä synergiaa eri ohjelmien välillä. Sitten Weber kysyi sitä, miten olemme konkreettisesti päässyt eteenpäin patenttikysymyksissä. Emme niinkään käsitellä tätä aihetta kilpailukykyneuvostoissamme, mutta sanoisin tästä kuitenkin, että tietoketju tiedon syntymisestä alkaen ei välttämättä aina näe näy minään konkreettisena tuloksena, mutta silti sillä on oma arvonsa. Mutta tiedon, loppu, tiedon ketjun loppuvaiheessa patenteilla on kuitenkin tärkeä rooli. Eli sanoisin kuitenkin, että teollisuusministerit käsittelevät tätä aihetta paljon enemmän kuin me neuvostossa. Sitten Thomas, edustaja Thomas, teki hyvän yhteenvedon taloustilanteesta, jossa jouduimme tekemään töitä. Ja puheenvuorossanne viittasit erityisesti ITERiin, ja ehkä juuri antamani vastaus vastaa myös teidän esittämiinne kysymyksiin. Sitten ensiu. puhui mahdollisuudesta ja siitä, että ohjelmiin täytyisi päästä mahdollisimman helposti ja entistä yksinkertaisemmin osalliseksi. Ja tämän eteen olemmekin tehneet töitä. Haluamme helpottaa eri kilpailuihin pääsyä, eri ohjelmiin pääsyä. Emme ole halunneet toimia tässä siis niin, että eri ohjelmat olisivat erillään toisistaan, vaan todella yhdistämällä niitä pääsisimme paremmin eteenpäin. Uskon puheenjohtaja, että tässä ovat kaikki vastaukseni, jotka voi näihin kysymyksiin esittää. Kiitoksia, kiitoksia läsnäolostanne ja tiedoistanne, jotka meille annoitte. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että näiden kuuden kuukauden aikana olemme tehneet niin hyvää yhteistyötä. Oli mukava tehdä yhteistyötä teidän ja ministerin kanssa. Nyt pidämme, pienen, nyt pidämme tauon ja jatkamme valiokunnan kokousta kolmelta. Kiitos.